So, ich bitte doch alle Kollegen und Kollegen. Pyydän kaikkia kollegoita istumaan. Ja voimme sitten aloittaa valiokunnan kokouksen, koska meillä on tänään tiukka ohjelma edessämme ja tänään on vielä avoin konferenssi puheenjohtajakokous, joka on avoin kaikille kollegoille, jossa puhutaan siitä, joka ei ala kello 15, vaan 15.45 koska meillä on vielä kollega Vilmotin esitys, tuota, esityslistalla, jotta saadaan riittävästi aikaa keskustelua varten. Eli 15.45 on tämä, jolloin sitten lähdetään keskustelemaan näistä muista. Kaikki kielet ovat käytössä, paitsi Viro ja Malta ja me. Meillä on sitten toinen ilmoitus, jos meillä on 26. maaliskuuta ensi viikolla meillä 14.30, 17.30 välisenä aikana tässä, täällä, tässä salissa 4 on keskustelu kansallisten parlamenttien kanssa ja toivottavasti mahdollisimman moni kollega sitten osallistuu tähän kokoukseen <clears throat> huomenna kello 15.15, 16.30 välisenä aikana meillä on vierailijaryhmä täällä Siiri Ovien on kutsunut 18 vierasta virosta, Ja torstaina 21. maaliskuuta Rova Okoniillä on ryhmä täällä vieraana, joka, jonka sitten toivotan tervetulleeksi myös. Viime viikolla meillä oli ensimmäinen trilogi Stop the Clock-mietinnöstä, jossa kollega Peter Liisi on esi- esittelijä. Ja ensimmäisessä kolmi- kolmikantaneuvottelussa saatiin aikaan sopu neuvoston kanssa. Ja tuloksesta sitten puhutaan 26. maaliskuuta, tai äänestetään 26. maaliskuuta, josta huhtikuussa se on täysistunnossa sitten loppukäsittelyssä. Olen jo iloinen siitä, että, että tämä niin tärkeä mietintö hoitui näin sutjakkaasti. Sitten meillä on esity- äh, pöytäkirjat 28. 29. marraskuuta 2018, 9. helmikuuta 2013, 28. helmikuuta 2013 ja sitten esitys sitä kohta neljä. Voimme saman tien Ei, sinut on, sinut on kutsuttu valiokunnan kokoukseen. Tervetuloa. Yes, it's a very familiar atmosphere. <laughs> Wir kommen jetzt zum... Nyt on vuorossa esityslistan kohta neljä asetusta lääkinnällistä laitteista, ja tiedän, että hyvin monet kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ja nyt annan esittelijälle viisi minuuttia, ja sen jälkeen minun pitää rajoittaa puheet kahteen minuuttiin, koska todellakin täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Meillä on vain puolitoista tuntia tätä varten. Ja haluamme myös, että komissiokin pääsee puhumaan, jotta saadaan hyvä keskustelu aika. Nyt ensimmäisessä kuitenkin kollega Ruot Perent puhuu. Minä kerään täällä puheenvuoropyynnöt. Sitten sen jälkeen minä en ota enää puheenvuoropyyntöjä vastaan. Rot aloittaa. Thank you very much, colleagues. Kiitos Pyydän anteeksi Saksan kopilta, olen valmistellut tätä asiaa englanniksi, koska Nikola haluaa työskennellä joko englanniksi tai ranskaksi ja siksi minun tekstini ja puheeni on englanniksi tänä aamuna, vaikka yleensä en näin valiokunnassa toimi. Matias, ihan nopeasti viidessä minuutissa haluan, että te tiedätte, että koko tämä lainsäädäntö lääkinnällisistä laitteista, minun osaltani Peter Liise puhuu asiasta myöhemmin, me tiedämme kaikki, että tämä on tärkeää lainsäädäntöä. Komission teksti on mielestäni hyvä lähtökohta, mutta me haluaisimme kuitenkin tätä hieman parantaa. Komissi, silloin kun komissio tätä laati, niin jotkut asiat eivät olleet niin selkeitä ja toivottavasti hyväksytte minun tarkistukseni sekä parlamentissa että komissiossa. Minä uskon, että koko tekstin rakenne on epälooginen. Minä noudatan tässä nyt komission tekstin rakennetta, jotta teidän on helpompi ymmärtää nämä eri luvut, kappaleet, mutta sitten lopuksi kerron, kuinka tämä minun mielestäni pitäisi rakentaa. Aloitetaan kaksi, kakkosluvusta Meillä on se ongelma, että tällä hetkellä meillä on määritelmä äh, yksittäisestä käytöstä, mutta samanaikaisesti sitä äh, ollaan muuttamassa. Ja tämä ei ole mitenkään looginen tilanne, koska jos määritellään jotain single use, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että sitä käytetään yhden kerran yhteen potilaaseen äh, yhdellä käynnillä. Mutta joskus kuitenkin niitä laitteita voidaan käyttää uusiksi. Olisi sitten sairaalan keittiössä eli missä. Mutta minä haluan määritelmän tälle yhden käytölle, yhdelle käytölle. Kaikki, mikä on yhden käytön laite, sitä ei voida käyttää montaa kertaa. Mutta kaikki, mikä tavallaan kierrätetään ja silloin sen täytyy olla turvallista ja luotettavaa, mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä selväksi se, että tarkoittaako tämä ainoa käyttö todellakin sitä, että sitä käytetään vain yhden kerran. Ja jos meillä on esimerkiksi kalliita laitteita, jotka maksavat vaikka tuhat euroa ja sitä, sitä käytetään tunnin, niin me tiedämme, että vaikkakin se on tuote, jota käytettäisiin vain yhden kerran, niin se, sitä käytetään uudelleen. Mutta meidän pitää vain varmistaa, että se ei vaaranna potilaiden terveyttä esimerkiksi sairaalabakteerin leviämisen myötä. Sitten meidän pitää katsoa, millä tavalla tuotteet tuodaan markkinoille. Komissio aloittaa tästä, se ei mielestäni ole hyvä mutta luvussa neljä ja liitteessä kuusi he ovat maininneet nämä elimet. Mutta äh, oli niiden tehtävä sitten mikä tahansa. Minä tulen katsomaan myös tätä maksutilannetta. Emme me voi hyväksyä, että Euroopan unionin sisällä ja jopa samassa jäsenvaltiossa äh, kilpaillaan maksuilla. Ja me haluamme avoimen, selkeän maksujärjestelmän Euroopan unioniin. Ja sen täytyy olla tiukempi ja selvempi. Mitä tulee henkilökuntaan, tällä hetkellä ei ole tällä hyväksyvällä elimellä henkilökunnalla ei ole mitään määritelmiä. Heidän ei tarvitse olla lääkäreitä, tai ylipäätään tämän alan koulutuksen saaneita. Ja minusta se on väärin. Minusta täytyy olla talon sisäistä asiantuntemusta. Kuka tahansa haluaa hyväksyttää ää, äh, lääketieteellisen välineen, niin täytyyhän siellä nyt olla myös asiantuntemusta. Toki nämä elimet voivat hakea asiantuntemusta ulkopuolelta, mutta meidän täytyy kuitenkin tarkastella hieman paremmin näitä sopimuksia, joita äh, tehdään, kenelle annetaan tämä asiantuntijatehtävä. tämän sopimuksen täytyy olla, olla hyväksytty, sen täytyy olla selvä ja sen täytyy olla laadullisesti paras ja sen täytyy olla nimenomaan äh, laadultaan hyvä. Sitten henkilökunta, Äh, alihankinta. Täytyy huolehtia siitä, että tämä kaikki arvioidaan hyvällä tavalla. Sitten luku 5.1 ja liite 7 tässä tekstissä. Tässä on kysymys luokittelusta. Tällä hetkellä on neljä luokkaa. Yksi, ää, äh, kaksi, yksi, yksi A, B, kolme ja neljä. Mutta minä en ole tästä ihan samaa mieltä, varsinkin jos äh, jos siirretään näitä välineitä luokasta kaksi luokkaan kolme. Ja artiklat 19, 20 21. Ai menikin viisi minuuttia jo. No, sitten vielä. Hei Matias, ihan oikeasti. Tämä on todella suuri lainsäädäntö. Minä uskon, että tässä korkeimmassa riskiluokassa me tarvitsemme tällaisen yhtenäisyysarvioinnin, jonkin näköisen mark- keskitetty markkinajärjestelmä tälle korkeammalle luokalle. Silloin me emme tarvitse tätä tarkistusmekanismia. Komission tekstissä ei ole minkäännäköistä tällaista ähm, lupamenettelyä ennen markkinoille pääsyä, koska heidän mielestään tämä ilmoitusmenettely riittää. Joten meidän täytyisi saada tämä mukaan. Ja sitten vielä lopuksi, Nikola, meillä ei nyt ole aika. Minä järjestän tämän eri, luo, eri tavalla. Minä aloitan luokittelusta ja sitten tulen tähän ennen markkinoita hyväksyntään ja sitten yhden kerran käytön laitteet ja sitten täytyy varmistaa, että kohdassa neljä nämä hyväksyntäviranomaiset, että siellä on tarpeeksi asiantuntemusta ja että saadaan enemmän eh, kliinistä tutkimustulosta. Matias, ihan oikeasti tämä oli kaikkein nopeinta, mitä pystyin ja jätin puolet informaatiosta pois. Kiitoksia tästä viidestä, miinusta, viidestä viiden minuutin johdannosta esittelijälle. Nyt meillä on varjoesittelijän vuoro järjestyksessä. Pyydän teitä Tiedän, että tämä iso paketti, mutta tänään e, muuten joudumme vaikeuksiin tämän e, esityksestä, kun meillä on oikeastaan liian vähän aikaa. Seuraavaksi kollega Merkines, mieluusti kaksi minuuttia. Thank you, Chairman. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle, koska tämä tosiaan on hyvin hankala asia ja on oikein epäoikeudenmukaista pyrkiä saamaan viidessä minuutissa esittämään tämä hyvin tekninen ja hankala asia. Mutta varmaan vastauksissasi voit vielä jatkaa, mutta aloittaisin tästä hyväksyntäjärjestelmästä ennen markkinoille pääsyä. Tiedän, että pidät kovasti tästä ehdotuksesta ja minä olen siitä myös vakuuttunut, mutta haluaisin myös tietää, miten tämä toimisi, sillä en ole ihan varma siitä, että tässä nyt tarvit, että tarvittaisiin myös markkinoiden pääsyn jälkeistä hyvin vahvaa valvontaa. Minä haluaisin, että puheenjohtaja tahto antaisi aikaa vastata tähän. Tämä on avainasia ehdotuksessasi ja myös komission ehdotuksessa tälle lääkinnällisille laitteille ja sen tekstin muuttamiselle. Sitten tämä yhden käytön periaate, eikö tässä ole nyt tällainen menettelytapa, konflikti, joten me tarvitsemme, ja intressi, eturistiriitakonflikti, joten me tarvitsemme tästä vähän lisää selostusta. Ja jos mietimme tätä uudelleen tarkastelua lainsäädännössä, niin jäsenvaltioillahan on totta kai vastuu, mutta hyvin monet e, toimivaltaiset viranomaiset kuitenkaan eivät omaa tällaista riittävää vastuuta ja riittävää asiantuntijuutta e, tällä alalla. Eli meidän täytyy tutkia todellakin näitä toimialaisia viranomaisia ja myös ilmoitusviranomaisia, koska nämä ovat niitä avaintekijöitä kuluttajan suojassa ja myös teollisuuden suojelussa, joten meidän täytyy vahvistaa myös ilmoitusviranomaisen roolia. Niiden täytyy olla asiantuntijoita aloilla, joille ne myöntävät lupia. Ja haluaisin sen kysymyksen esittää, onko riittävästi asiantuntijuutta arviointia varten ja teollisuuden ja myös ilmoitusviranomaisten täytyy olla varmoja siitä, että tällaista asiantuntijuutta totta kai on. Se, tämä on aivan olennaista ja uskon, että on olemassa kaikilla osapuolilla selkeää tahtoa osoittaa tätä ja meillä on tietty aikarajaakin, se, se, se, ettei tässä kuluteta huimasti aikaa ennen kuin tämä saadaan täytäntöön pantua. No minä olen jo kuluttanut kaiken aikani, mutta joka tapauksessa meidän täytyy kuluttajan suojaan ja potilasturvallisuuteen kiinnittää erityisesti huomiota, mutta myös teollisuuden innovointikykyyn ja markkinoiden tuottamiskykyyn. Joten jos esittelijä voisi nyt vähän vielä kehitellä näitä avainasioita ja mahdollisesti myös komissio voisi vastata tähän asiaan, koska me tarvitsemme vielä lisää aikaa asiaan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavat puheenvuoropyynnöt. Rivasi, dann die Kollegen Kudakis, äh, Alda Sousa, äh, Edith Estrella, Peter Liese ja Anna Rosbach. Tässä ovat kaikki. Onko, olenko unohtanut jonkun? Rova Schnellhardt. On jo. Hot Schnellhardt. Ja sitten jälkeen ei enää tätä puheenvuoropyyntöä. Holger Kramer, kiitoksia. Oikeastaan nyt lähde toistamaan kaikkea, mitä kollegat ovat sanoneet. Tämä on, tämä on todellakin ö, iso paketti ja, ja nyt äsken yritettiin tehdä viidessä Dagmar-minuutissa tämä esittely sitten täytyy jotenkin laittaa, laittaa tota pikakelauksella. Silloin täytyy yrittää kuulla, mitä sanotaan. Kuitenkin päivän päätteeksi me puhumme siitä, että me sääntelemme kuka ja tai mikä sitten hyväksyntäprosessissa sitten puhuu kenenkin kanssa ja missä tehdään mitkäkin päätökset lääketekniikassa äh, on mahdollista, mahdotonta koota yhteen kahdessa, kahdessa minuutissa. Olen keskittynyt tärkeimpään asiaan, tärkeimpiin asioihin. Oikeastaan kaikki se, mitä tässä on sanottu, voin tukea sitä, koska määrittelykysymykset ovat selviä juttuja, kannatan niitä. Minusta on ehdottoman tarpeen, että saadaan kilpailu, äh, vältetään kilpailua näiden äh, notifiointielintien välillä. Meidän täytyy välttää tämän tällaisen tilanteen syntymistä ja luulenpa, että meillä on komission ehdotuskin aika hyvä pohja päästä eteenpäin. Joka, kaikki keskittämispäätökset, joita me teemme keskittämisen suuntaan, niitä pitää aina pohtia tarkkaan, koska meillä on kuitenkin kansainvälisiä kokemuksia. USAssa on tällainen keskitetty hyväksyntä, hyväksymisprosessi, joka, joka ei ole estänyt kuitenkaan näitä plantaattien ää, tuloa ja tällainen äh, lupamenettelyn keskittäminen ei, ei johda äh, välttämättä tuotteiden turvallisuuteen, parempaan turvallisuuteen. Täytyykin kysyä, millä tavalla voidaan näiden notifiointielinten laatua parantaa. Voidaan myös kysyä, että täytyykö oikeastaan kaikkien notifiointielinten tehdä aina kaikki, vai voidaanko harkita erikoistumista, jolloin äh, kolmasluokan lääke, lääke, lääketuotteiden ja mitä, mitä kaikkea laitetaan ihmisen, ihmisen kehoon, ja täytyy huolittaa siitä, että ei pelkästään riitä, että laitetaan leima jonkun dokumentin alle, tällaistakin on tapahtunut, vaan että meidän täytyy kolmosluokan tuotteiden kohdalla täytyy tehdä ö, tällaisia tietynlaisia testejä. Esimerkiksi niin kuin ajoneuvojen rekisteröintiyhteydessä – niin meillä on tällainen tyyppirekisteröintijärjestelmä, mutta useimmiten eh, meidän täytyy tehdä niin kuin todellisia eh, eh, testejä näille tuotteille, ainakin tällaisten korkeariskisten tuotteiden kohdalla. Ja täytyy olla myös selvää, että, että laastareita, laastareita käsitellään toisella tavalla kuin sydämen tahdistimia. Ja ehkä me löydämme tässä yksituumaisuuden sen suhteen, että meillä on erityisiä vaatimuksia erityisille tietyille tuotteille. Ja, ja en usko itse, että, että tällainen markkinoita eh, edeltävä eh, lupa, lupamenettely auttaisi meitä. Ja niin kuin kollegani Kinnis sanoi, että, että me tarvitsemme markkinavalvontaa. Onko esimerkiksi tuotteissa sellaista, joita eh, tekijöitä, joita ennen olemme huomanneet lupamenettelyn yhteydessä – jotta sitten voitaisiin estää tällaiset niin kuin näiden lonkkanivel tapauksissa tapahtuneita häiriöitä. Sitten rova asiaan. Eh, Monsieur Rivesi, eh, who's our shadow, is not here. Herra Rivesi, joka on meidän varjoesittelemme, ei ole paikalla. Minulla on muutama huomio hänen puolestaan ja omalta puoleltani. Ensin haluaisin kiittää esittelijää sikäli mikäli tässä nyt kaiken kuulin, niin me olemme samaa mieltä lähes kaikesta. Ja sitten on ehkä muutama asia vielä, joka on meille erityisen tärkeää. Ja lainaan tässä Michel Rivesiä. Se, mikä on meille tärkeää, liittyy tähän kolmosluokan lääketieteellisiin laitteisiin. Me haluamme tällaista ennen markkinoille tulon hyväksyntää. Ajattelen tässä tätä esimerkiksi PIP-skandaalia, tätä implanttis, rintaimplanttискandaalia, ja Tanskassakin on ollut vastaavia. Mitä tulee kliinisiin tutkimuksiin, me haluamme tutki- avoimuutta. Se on kaikkein paras tae, jos meillä on hyvät hyväksyntämenettelyt, niin me voimme välttää huonoja käytänteitä. Me olemme silloin varmempia siitä, voimme olla varmempia siitä, että valvontaa tehdään. Ja tämän tiedon kaiken pitää olla julkisesti käytettävissä ja teollisuudelle täytyy sanoa, että jos ne kykenevät tekemään reilun yhteenvedon, niin silloinhan heillä on se kaikki tieto olemassa, koska eivät he voi tehdä hyvää yhteenvetoa, jos heillä ei ole kaikkia tietoja, joten ei se nyt ole vaikeata antaa pääsyä tähän tietoon jos he ovat tehneet alun perinkin hyvää työtä. Sitten me haluamme myös näitä toksisuustutkimuksia näistä lääkinnällisistä laitteista. Ja sen lisäksi nämä hormonia, hormonitoimintaa häiritsevät aineet, endokriiniset aineet, joista vain asiantuntijat tietävät, mistä siinä oikeastaan on kysymys joten että tämä olisi myös mukana tässä, ää, tässä valvonnassa. Kiitos. Thank you, Margareta Next speaker is... Kiitoksia. Seuraavaksi Anna Rosbach. Ja hän edustaa täällä Rova Jana Kudakista. Kiitos puheenjohtaja. Minäpä puhunkin tanskaa. Hmm? ja puhun siis kollega Jana Kudakiksen puolesta. Komissio on tehnyt tämän ehdotuksen ihan oikeaan aikaan, koska kuten jo monet muutkin täällä ovat sanoneet, niin meillä on ollut äh, jonkin verran skandaaleja näissä lonkkanivelimplantaateissa ja rintaimplanteissa. Ja tilanne on se, että meillähän täytyy olla ihmisten luottamus ja me tarvitsemme tietoa, jotta me saamme luottamusta näihin tuotteisiin. Siksi meidän mielestämme on erittäin tärkeää, että tämä direktiivi on sellainen, että siinä on, että tie, se perustuu tiedolle. Meidän täytyy vahvistaa valvontaa ja meidän täytyy myös saada enemmän tällaisia äh, tavallaan äh, äh, ilmoittamattomia tarkistusiskuja. Ja mitä tulee tähän notifiointiviranomaiseen, sillä täytyy olla tämä asiantuntemus niin, että se voi hyväksyä näitä riskialttiita tuotteita. Puhuttiin tässä nyt sitten sydämen tahdistimista tai rintaimplanteista. Joten kuten sanottua, turvallisuus on tärkeää. Ja sitten meidän mielestämme on myös erittäin tärkeää, että annetaan, äh, että vastuutta kannetaan ja että vastuu annetaan jollekin tietylle elimelle. Me uskomme, että on kyllä mahdollista äh, esimerkiksi seurata sitä, kuinka paljon tuotteita, äh, kuinka monta kertaa tuotteita käytetään, jos niitä käytetään kerran tai monta kertaa. Minun mielestäni tuotteita on aina helpompi seurata, jos asioita, jos asiat myös kirjataan ihan paperillekin. Kiitos. Sitten seuraava Edel Estrella. Kiitokset puheenjohtaja. Ensiksi Dagmarille suurkiitokset tästä mainiosta työpanoksesta ja tästä loistavasta keskustelusta. Myös me olemme monien julkisten kuulemisten kautta saaneet vaihtaa mielipiteitä. Minä olen ollut asiassa vastaavana työllisyysvaliokunnassa ja, ja sosiaaliasioiden valiokunnassa ja äh, haluaisin nyt tietysti korostaa käyttäjien ja työntekijöiden oikeuksia ja turvallisuutta. Lääkärit tietysti käyttävät näitä aineita ja näitä laitteita sairaalaympäristössä, mutta on pääosin, ja niitä varten se on tietysti tarkoitettukin, mutta joissain tapauksissa näitä voidaan käyttää väärin ja näin. Tässä kyseessä on tietysti myös koko sairaanhoitohenkilökunnan ja kaikkien avusta, kaiken avustavan henkilökunnan terveys ja suojelu ihan siivoushenkilökuntaan asti ja kaikkiin, jotka näissä tiloissa liikkuvat. Ja tässä täytyy taata kaikkien perustavoitteiden saavuttaminen. Minä olen pyrkinyt aina vaatimaan laadukkaita tavoitteita ja laadukkaita tuotteita ja välineitä ja myös sen rinnalla sitä, että työpaikka olisi entistä turvallisempi. Tämä liittyy Euroopan työterveyslaitoksen ja tekstien piiriin. Ja näin pyritään vähentämään ongelmia sairaalaympäristössä ja heikentämään sairaalatulehdusten määrää. Ja tässä tekstissä päätavoitteena tosiaan on se, että työ, työpaikan pitäisi olla mahdollisimman turvattu. Ja lopuksi Peter Liise. Kiitoksia. Dagmar Rothberent. Niin kuin sanoin, tämä asia on todellakin mutkikas ja monimutkainen ja Tämä on aikamoinen suoritus, että saadaan noin seitsemässä minuutissa yleisesti esitettyä, kun tässä on kuitenkin paljon keskustelun tarvetta. Nämä molemmat mietinnöt, äh, joita minä teen in vitro-diagnostiikasta ja sitten tämän Dagmar Rothberendin berendin äh, mietintö laitteista, nämä ovat äh, sinänsä aikamoisia paketteja. Kiitän näistä ajatuksista. Monet ideat ovat hyvin mielekkäitä, että saadaan todellakin turvallisuus etusijalle ja laatuun panostetaan että me olemme kaikki näistä yhtä mieltä ja tällainen yhteinen, tämä on tällainen yhteinen hanki. Ja kiitän myös McKinseyä, joka on EPPn esittelijä, joka hän sanoi, että me emme ole emme vielä oikein tiedä, miten meidät voidaan vakuuttaa, että saadaan tällainen markkinoille, markkinoille tuon tiedettävä luvan, lupamenettely. Ja on, No, Ruot Perent ehdottaa sitä luokkaan kolme. Tietenkin voidaan sanoa, että se on hyvin pieni alue, mutta samanaikaisesti meillä on myös ajatuksia, että monia tuotteita luokasta 2A ja B siirrettäisiin luokkaan kolme. Ja huolena tässä on tietenkin se, että millä tavalla tämä jatkuu ja toimiiko se. Ja minä lisäisin vielä siihen, mitä erät kollegat ovat jo lausuneet, että lääkeainealueella meillä on valtiollinen Äh, luvanantomenettelyä, sekään ei ole e- estänyt skandaaleja. Meillä on erilaisia äh, skandaaleja tapahtunut. Ne ovat sellaisia skandaaleja, jotka huolimatta valtiollista luvanantomenettelystä ovat olleet mahdollisia. Siksi minä <clears throat> oikeastaan vetoaisin sen puolesta, että, että periaatteellisella tasolla pysytään komission tekstin tasolla ja sitten in vitro-diagnostiikka-esittelijänä niin tulen tätä myös esittämään seuraavassa vaiheessa. Sitten PIPssä meillä ei ole ongelmia luvanantomenettelyssä, oikeastaan vasta sen jälkeen, koska viranomaisia voidaan pettää ihan samalla tavalla kuin näitä notifiointielimiä. Ja ratkaisevaa on se, mitä Volker Kramen sanoi, että me, me tarvitsemme todellakin äh, sitten äh, testejä itse käytännössä. Meidän täytyy olla valvontaa äh, luvanantomenettelyn jälkeen, täytyy, tuota täytyy voida tutkia fyysisesti myös paikan päällä itse yrityksessä ja sitten tässä tuotantoketjussa. Tämä on keskeinen asia kokonaisessa tässä ehdotuspaketissa ja sitä pitää vahvistaa. Kiitoksia Peter Riise. Ja nyt on vuorossa kollega Alda Susa. Eh, Kiitokset. haluaisin myös Dagmaria onnitella tästä mainiosta kokouksesta ja työpajasta, jonka hän järjesti 28. helmikuuta. Minä haluaisin esittää seuraavat ajatukset tähän asiaan. Ensiksi potilasturvallisuus Tämä on oikein tärkeä asiakokonaisuus meille, eikä tule tietenkään unohtaa uusia innovaatioita, mutta meidän täytyy aina taata lainsäädännön kautta turvallinen innovaatioympäristö ja me tarvitsemme myös sellaista lainsäädäntöä, joka määrittelee selkeän valvonnan kuluttajan suojalle ja lääkäri, lääke, potilaiden turvallisuudelle ja myös näiden laitteiden ja välineiden turvallisuudelle. Me tarvitsemme näin ollen myös markkinoille pääsyn jälkeistä valvontaa erityisesti. Komission ehdotuksessahan on ajatuksia luokittelujärjestelmästä. Uskon, että näitä ehdotuksia täytyy käydä uudelleen läpi ja johdonmukaista. Myös on olennaista asiasta kertoa julkisuudessa, tiedotusvälineissä ja näistä olemassa olevista ja hyväksytyistä lääkinnällisistä välineistä avoimesti. Avoimuus on oikein olennainen asia tässä yhteydessä. terveys, terveydenhuoltohenkilökunnan täytyy myös saada riittävästi tietoa, jotta he voivat selkeästi saada, selkeän, selkeän käsityksen saada siitä, minkälaisista laitteista oikeastaan on kyse ja miten se vaikuttaa heihin itseensä. Eli toivon, että tätä nyt uudistetaan, koska vielä ei ole riittävästi tietoja välineiden käytöstä käytännössä, mikä toimii hyvin ja mikä taas puolestaan ei toimi juuri lainkaan. Minä nyt en tämän enempää tällä hetkellä puhu. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä et tiennyt tätä, koska tuolla talosta, me olemme rajoittaneet puheajan kolmeen minuuttiin. Nyt sitten Schnellhardt. Kiitoksia ensinnäkin toteamus ja minua rauhoittaa, että Dagmar sen tekee. Siitä tulee kunnollinen käsittely. Tämä on todella mutkikas menettely. Ja kiinnittää huomiota, että sinä tämän teet. Joka tapauksessa tuo myös Petri Lisää, joka sanoi, että tiettyissä tuotteissa tuote täytyy tutkia myös jälkikäteen ilman, ilman ilmoitusta, etukäteisilmoitusta. Se on tärkeä asia, joka täytyy saada toteutettua. Puuttuisin yhteen asiaan, joka on tämä tuotteiden uudelleenkäyttö. Minulla on sellainen tunne, että monissa keskusteluissa tulee esille, että tämä, tässä valitsee melkoinen epäjärjestys lääketieteellisten tuotteiden valmistus, valmistajat sanovat, että niitä käytetään vain kerran, vaikka niitä voidaan käyttää useaan otteeseen, koska tietenkin yritykset haluavat lisätä liikevaihtoa, liikevaihtoaan. Ja on lääkäreitä, jotka sanovat, että, että uudelleenkäyttö on mahdollista, mutta meidän täytyy yrittää saada jonkinlaista järjestystä markkinoille. Minusta tämä on tarpeen, että, että me määrittelemme, että mitä voidaan käyttää uudelleen. Se ei ole pelkästään käyttäjien asia. Tässähän on, on kuitenkin vissejä taloudellisia intressejä, monet eivät sitten laskuta tästä uudelleen käyttöön tulevasta katetrista, vaan uudesta. Tähän täytyy saada jonkinlaista järjestystä. Toinen asia on kysynä, liittyy näihin maksuihin. Tämä niin kuin samalla tavalla oli elintarvikehygieniassa, että olemme ajautuneet kaaukseen monissa maissa, että jopa näissä maissa on erilaisia maksuja sadan kilometrin etäisyydellä. Meidän pitäisi muistaa, että tämä, tämä pitäisi hoitaa delegoitujen säädösten tasolla, että voidaan sitten selvittää tarkkaan, mitä komission papereihin on kirjoittanut ja miten voidaan konkreettisesti määrittää, mitä, mitä maksuihin kuuluu, niin ettei tässä nyt ole samasta kaosta kuin elintarvikehygienian kohdalla. Kiitoksia, kiitoksia. Sitten Tonja Pananova, kaksi minuuttia. Thank you very much, President. I would uh, like... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää Dagmaria. Tämä on vaikea asia. Ja tässä kaikkein tärkeintä on turvallisuusnäkökulma ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme parantaa näitä ehdotuksia. Minä kannatan tätä luokittelua. Ja koska on kysymys lääkinnällisistä laitteista, jotka jos on hyvin tärkeää katsoa, miten luotettavia ne ovat ja kuinka paljon, mikä ihmisten luottamus on ja mikä on lääketieteellinen vaikutus potilaaseen, esimerkiksi sydämen tahdistin. Siksi minä tuen tarkistuksia, jotka parantavat luokittelumenettelyä. Ja olisi hyvä ajatella tästä D-luokkaa niille laitteille, jotka saattavat olla vaarallisia. Ja että meillä olisi jonkinnäköisiä esitestejä, on ollut tapauksia, joissa on ollut kysymys rikkinäisistä, viallisista lääketieteellisistä laitteista, jotka jotka voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia tai vaikeuttaa esimerkiksi diagnostisointia. Mitä tuli tähän PIP-tapaukseen, sehän oli petos. Ei siinä ollut varsinaisesti kysymys turvallisuudesta, vaan siinä oli kysymys petoksesta. mitä tulee softwareen, pitäisi miettiä, pitäisikö sekin kattaa tällä ehdotuksella. Ja sitten tämä, että käytetäänkö laitetta kerran vai useamman kerran. Yrityksissä on suuntaus laittaa paljon laitteistoja vain kertakäyttöön, vaikka niitä voitaisiin käyttää useita kertoja. Mutta tämä johtaa siihen, että joudutaan käyttämään hyvin paljon rahaa niihin, vaikkakaan se ei vaikuta potilaiden turvallisuuteen. Tämä on asia, jota meidän pitää miettiä niin, että monet näistä laitteista eivät olisi yksi kertaisen käyttöön. Yksi sitten Tsavadov, kaksi minuuttia. Hmm, vážený pane předsedo, hodně z toho, co bylo eh, už řečeno, s tím mohu souhlasit. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minä voin varmasti tukea jo kuultua. Tämä on hyvin monimutkainen ja tekninen direktiivi ja uskon, että on oikein suuri tarve nyt keskustella asiantuntijoiden kanssa. Heillä on kokemusta alalta ja minä korostaisin turvallisuuskysymyksiä, koska turvallisuus on tietysti avainasemassa. Seuraavat kommentit vielä esittäisin. Meidän täytyisi aina muistaa myös tuo toissijaisuusperiaate. Kannattaako tätä nimittäin säädellä unionin tasolla? Meidän täytyisi ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityistilanteet. Kyse voi olla historiallisista syistä, kulttuurisyistä ja monista tällaisista syistä, eikä meidän tulisi pyrkiä nyt muuttamaan pakosta jotain hyväksi havaittuja käytänteitä jäsenvaltioissa. Minua, minä, minua kiinnostaisi myös komissiolle myönnettävien delegoitujen säädösten valta. Nimittäin meidän pitäisi olla kovin varovaisia myös tässä yhteydessä. Ja tämä tietysti liittyy myös tuohon in vitro-diagnostiikkaan tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin, josta kohta keskustelemme. Siinäkin puhutaan monista kohdista, jotka delegoitaisiin komissiolle. Se on vähän ongelmallista. Täytyy myös muistuttaa kokemuksen merkityksestä ja näistä kysymyksistä täytyisi keskustella alan toimijoiden kanssa, niiden kanssa, joilla on todellista kokemusta näistä kysymyksistä, koska kaikki alan toimet eivät ole varmoja siitä, ovatko eri osapuolet ja sidosryhmät valmiita täytäntöönpanemaan näitä uusia ehdotuksia. Uskoisin, että joissain, vai, joissain tapauksissa tilanne on vielä hankala. Thank you, President. Um, is a brief point. Kiitos. No. Äh, mitä tulee tähän keskusteluun äh, ennen markkinoita hyväksymiseen? Meidän täytyy katsoa, mikä hyödyntää potilasturvallisuutta. Ja pitäisikö meidän luoda tähän uusi virasto ja olisiko se realistista varsinkin aikana, kun me leikkaamme ja uudistamme henkilöstösääntöä toimielimissä. Ja sen lisäksi USAn notifiointimenettely jakaa nämä kolmeen luokkaan. Mutta jotkut laitteet, mitkä eivät sopinut esimerkiksi tähän kolmoseen, liittyy esimerkiksi tähän lonkkaimplanttiin, on johtanut tietynlaisiin riskeihin. Eli meidän täytyisi miettiä, millä tavalla tuetaan tätä ennen markkinoille pääsyn testaamista ja valvomista niin, että olisi tarpeeksi kliinistä todisteaineistoa ja sen vuoksi tässä täytyy olla hyvin varovainen. Kiitoksia. Sitten vielä <clears throat> komission vuoro ja yksikön päällikkö Letenier, olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur. Kiitän puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvää päivää teille kaikille vain. Minä haluaisin aloittaa pyytämällä anteeksi johtajani Vespinan puolesta, joka ei päässyt tänne, koska hän on eräässä kansainvälisessä kokouksessa ja siitä syystä ei päässyt valiokunnan kokoukseen keskustelemaan asiasta. Haluaisin muistuttaa teille ihan lyhyesti niistä tärkeimmistä tavoitteista, joita meillä oli kolme tavoitetta, eli me vahvistamme terveyttä ja kansalaisten suojelua ja sisämarkkinoiden hyvä toiminta ja kolmanneksi kilpailukyky ja innovointikyky. Nämä kolme tavoitetta ohjasivat meitä asiakirjojen valmistelemisessa ja haluaisin nyt vastata moniin eri kysymyksiin, joita täällä otettiin esille. Ja erityisesti kiinnittäisin huomiota tähän ennen markkinoille pääsyä tilanteeseen ja sitten myös markkinoille pääsyn jälkeen ja myös avoimuuteen. Niin, täällä mainittiin usean otteeseen tuo lääkinnällisten laitteiden uudelleen käsittely me olemme ottaneet ehdotustekstiin määritelmän yksittäiskäyttöön tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista, joka ehkä on vähän ristiriitaista, kun sitten kuitenkin käytetään uudelleen näitä yhteen käyttöön tarkoitettuja laitteita. Tämä on itse asiassa tuottajien näkemys. Eli kyse on tuottajan, valmistajan näkemyksestä, että laitetta käytetään yhden kerran. Tämä saattaa liittyä tämän välineen itse luonteeseen, siihen, että se saattaa olla vaarallinen sitten, jos sitä käytetään uudelleen kerran, uudemman kerran, tai sitten täytyy olla selkeät tiedot siitä, kuinka monta kertaa jotakin tiettyä tuotetta voi käyttää uudemman kerran. No, määritelmissä on myös nämä kriittiset välineet esimerkiksi leikkaukseen liittyvät välineet, joita käytetään yhteen kertaan. Ja pääperiaatteissa näitä välineitä ei saa käyttää uudelleen. Ja me olemme pohjautuneet kaikissa säädöskohdissa itsenäisen eurooppalaisen tutkimuskeskuksen arvioihin ja asiantuntijuuteen. Jos ajattelemme sitä prosessoijaa, joka siis uudelleen käyttöä hoitaa, kyse on valmistajasta, joka muuttaa alkuperäiseen merkitykseen käytettävän tuotteen varsinaista tarkoitusta ja valmistajan täytyy myös tässä tilanteessa noudattaa kaikkia vaatimuksia. Jäsenvaltiot voivat sitten erityistilanteissa turvautua erityislausekkeeseen, opt-out-lausekkeeseen, oikeuslausekkeeseen, jossa sitten kielletään tämä uudelleen käyttö ja näiden uudelleen käytettävien tuotteiden markkinointi omassa jäsenvaltiossa. Me myös pohjaudumme tieteelliseen tietoon näissä kysymyksissä. Ja meillä on tällainen järjestelmä, uudelleen käyttöä varten ja näiden tuotteiden jatkuvasta valvonnasta myös tuossa tieteellisessä komiteassa. Ja sitten näistä ilmoitusviranomaisista seuraavaa tämä Tämän, tästä me tiedämme, että nykyjärjestelmässä tämä on ollut heikko kohta, joten meidän täytyy vahvistaa tilannetta selkeästikin. Me olemme vahvistaneet vaatimuksia niiden kansallisissa viranomaisissa, jotka määrittelevät nämä vastuuilmoitusviranomaiset. Tekstissä on selkeä liite näistä asioista joissa puhutaan itsenäisyydestä, puolueettomuudesta, pätevyydestä, asiantuntijuudesta, menettelytavasta, henkilökunnasta. Nämä ovat tuolla liitteessä mainittu. Ja sitten on myös tästä yhteisestä menettelystä komission ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuvasta arvioinnista ilmoitusviranomaisissa. Ja joissain tapauksissa sitten vielä näitä ilmoitusviranomaisia voidaan erikseen valvoa. Ja meillä on olemassa tällainen tähänkin oma arviointimenettely. Näin minä uskon, että olemme jo aika lailla pystyneet vahvistamaan valvontaa, samoin kuin valvontakriteereitä ja totta kai me olemme tässä valmiita vieläkin tehostamaan tätä järjestelmää, mutta periaatteessa olemme kyllä tässä tällä tasolla jo ja olemme saaneet ta- korkean tason itsenäisyyden ja puolueettomuuden ja laadukkuuden jo aikaiseksi. No sitten meillä on vielä sellainen artikla tässä tekstissä, jota hyväksytään yhtenäisen maksun ja... Lassen sich an die Zeit zu halten. Vielleicht kommen Sie jetzt mal zum Ende. No niin, pikkuhiljaa olisi syytä lopettaa. Oui. Le, le point suivant donc euh, concernait les règles de, de classification. Niin sitten tästä luokittelusta olemme ottaneet eh, taas huomioon kansainvälisen asiantuntijuuden ja kehityksen. Meillä on tässä sääntö tuotteista, jotka menevät ihmiseen, jotka niellään. Tämähän on tietysti kansan terveyden kannalta tärkeä asia, koska niistä syntyy suuria ongelmia. Kiitoksia. No niin, siinä se oli sitten terveisiä uudelle johtajallenne. Ja olisi mukava nähdä hänet, äh, hänet täällä Euroopan parlamentissa, kun tämä kuitenkin asettaa, äh, esit, esit, näyttää, mitkä ovat komission prioriteetit. Tämä on mieluummin kansainvälisessä konferenssissa kuin täällä Euroopan parlamentin kokouksessa, jossa käsitellään näitä asioita. To, to come, to... Kiitos äh, puheenjohtaja. Palaan hieman siihen, mitä kollegat ja varjoesittelijät sanoivat, että Ensinnäkin haluaisin painottaa yhtä asiaa, koska herra Kavanos viittasi siihen, että meillä pitäisi olla asiantuntemista. Toivottavasti te kuuntelette minua. Herra Kavanos? Ei, te ette kuuntele. Okei. Okay. Onhan ihan selvää, että kuka tahansa, joka on esittelijä, ottaa asiat vakavasti ja hakee parasta mahdollista asiantuntemusta. Ja olette varmasti tietoinen siitä, että parlamentti järjesti tällaisen workshopin pari viikkoa sitten ja siellä oli noin 180 asiantuntijaa ja minun poliittinen ryhmäni järjesti eilen myös tällaisen workshopin ja sielläkin oli yli sata ihmistä jäseniä, varjoesittelijöitä ja se lähetettiin netin kautta. Joten voitte olla ihan varmoja siitä, että me otamme huomioon sen, mitä lääkärit ja asiantuntijat sanovat. Tämän sanottua, niin kollegoiden huomautuksiin haluaisin sanoa seuraavaa. Ensinnäkin Eurooppalaisten lääkäriliitto haluaa, että meillä on luokalle C tällainen korkean luokan tuotteille ennen markkinoita hyväksyntämenettely. Lääkärit joka puolella, samoin kuin eh, kardiologit ja muut erityislääkärit ovat aina olleet hyvin eh, selkeitä kaikissa kuulemisissa siitä, että he haluavat tällaisen keskitetyn menettelytavan C-luokan tuotteille. Me puhumme noin kahdesta prosentista vain koko eh, lääkinnällisten laitteiden markkinoista, vain kaksi prosenttia, ja tämä koskee vain uusia tuotteita ja tämä koskee noin 5600 laitetta vuosittain luokassa kolme, eli 2 prosenttia. Komissio viittasi artiklaan 21. Äh, Savine, olen pahoillani. Se, mitä te nyt teette, on ihan naurettavaa. Ja no, sinä tunnet minut, en minä yleensä ole näin äh, töykeä, mutta minun epäilyni on, että te ette oikein tienneet, mitä te teitte. Se, että otetaan esimerkiksi eh, luokkaan C eh, vaikkapa korvatulpat, se ei ole hyvä. Eli siis jos jokin on ja kaiken lisäksi lääke, niin eihän se ole lääketieteellinen laite. Mutta jos eh, se ei ole lääkekään eikä sitä voida luokitella lääkkeeksi, kuten esimerkiksi jotkut äh, laksatiivit, niin silloin meidän täytyy löytää jokin muu ratkaisu, mutta ei ole oikein sanoa, että, että jotkut äh, biologiset, jotka muuttavat äh, pH-arvoa jossain päin kroppaa, kroppaa olisivat C3-luokan tuote, jotka ovat korkean riskin laitteita. Eli jos te olette huolissanne siitä, että on tuotteita, jotka ovat lääkkeitä, niin avataan niille mahdollisuus sinne lääketieteelliselle linjalle. Ja Peter Liise sanoi ihan oikeutusti, että jos me otamme kohdan 21, niin yhtäkkiä meillä on kolmosluokassa valtava määrä tuotteita. Mutta emme me nyt tota keinotekoisia korvanesteitä, joilla on sama pH-arvo kuin minun silmässäni, joka auttaa silmiä, kun ne kuivuvat. Ei se ole mikään lääke, lääkinnällinen laite. McGinnis, olen eh, kiitollinen siitä, olet ollut mukana kaikissa workshopeissa ja kuulemisissa. Minua ilahduttaa aina, kun näen kollegoita, jotka seuraavat asioita, koska silloin minulle tulee sellainen olo, että meillä kaikilla on tätä, tämä informaatio. Niin, kuulin kyllä mitä sinä sanoit tästä eh, lupamenettelystä ennen markkinoille pääsyä ja pitäisikö olla myös valvontaa markkinoilla, kuten komissio sanoo. Kyllä, meillä on tämä elämän testi, kuten Holger Kramerkin sanoi, koska me puhumme esimerkiksi implanteista. Ei meillä koskaan ole tarpeeksi kliinistä tietoa Eli aina täytyy seurata, mitä tapahtuu todellisessa elämässä, eli se tarkoittaa potilasta. Eli me käytämme tavallaan potilaita koekaniineina. Meidän on se joillain alueilla hyväksyttävä, mutta samanaikaisesti tämä täytyy olla tasapainossa sen kanssa, että meillä on todellista tietoa myös. Eli Meidän täytyy käyttää potilaita. Me tarvitsemme kuitenkin joiltain osin parempaa ennen markkinoille pääsyn tutkimista. Ja ne, jotka täällä puhuivat siitä, ovat ihan oikeassa. Jotkut jäsenvaltiot ovat nyt leikanneet rahoitusta näille viranomaisille ja se on väärä keino – koska meillähän on kansallinen lupamenettely lääkkeille, kuten Alankomaissa ja Saksassa, on nyt leikattu ja se on väärä keino ja tämä täytyy sanoa. Eikä tässä ole kysymys siitä, että eman kautta tämä kaikki voitaisiin hoitaa. Ei se ole oikein. Ja voimaan astuminen on noin kolme vuoden kuluttua, eli kolme vuotta sen jälkeen, kun me olemme tehneet päätöksen. Sitten notifiointielimet, kaikki täällä ovat viitanneet siihen. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että mikäli notifiointielin mikä tahansa, päättäisi mistä tahansa luokasta, niin me haluamme sisäistä asiantuntemusta. Ei tällainen notifiointielin voi päättää mistään lääketieteellisestä laitteesta ilman, että sillä olisi itse asiantuntemusta. Ja jos luulee, että se riittää, että tämä ostetaan ulkoa ja että mukana ei ole in-house asiantuntemusta edes tarkistamassa ulkopuolista tutkimusta, se ei ole oikea. Ehkä meillä nyt ei ole 20 lääkäriä ja asiantuntijaa kaikissa näissä 80 notifiointielimessä Euroopan unionissa, mutta täytyy olla ainakin tarpeeksi niin, että, voidaan, että ne voivat valvoa sitä, mitä tapahtuu. Ja olen samaa mieltä Holger Kramerin ja muidenkin kanssa. Meidän ei pidä hyväksyä kilpailua näiden notifiointielinten kesken. Olisi hyvä, että meillä olisi tällaisia osaamiskeskuksia, jotka voisivat äh, sanoa, että jotkut tietyt äh, laitteet äh, tutkitaan esimerkiksi vain Alankomaissa tai vaikkapa Virossa, koska siellä on se osaamiskeskus nimenomaan tälle laitteelle. Joku sanoi, että tässä on kysymys myös lähipäätösperiaatteesta? Ei. Tässä on kysymys tuotteista, jotka ovat koko Euroopan unionissa käytössä, eikä tässä ole kysymys mistään perinteistä. Tsekeissä ja Saksassa on ihan samat laitteet. Eli siis on oikeus myydä niitä joka puolella Eurooppaa, eli turvallisuusstandardien pitää olla samat kaikille. Sitten Margareta Auken ja muut sanoivat, me tarvitsemme enemmän avoimuutta kliiniseen tietoon ja me tarvitsemme näitä kliinisiä kokeitakin enemmän. Ja sitä ensimmäistä sekunnista lähtien, kun täytyy ensin rekisteröidä ja sitten jatkaa sitä eteenpäin. Tällä hetkellä tuottajilla on vapaat kädet käyttää näitä tietoja Ja me tarvitsemme myös tällaista valvonta, valvontaiskuja, mutta ei se auta meitä, ellei meillä ole parasta asiantuntemusta. Peter Liise otti esiin tämän, onko ennen markkinoille pääsyä tutkiminen, onko se ratkaisu kaikkeen? Ei, ei ole. Mutta se on, hän viittasi tässä lääkkeisiin ja sanoi, että meillä on ollut myös skandaaleja Äh, lupamenettelyn jälkeen, mutta tämä on ollut kansallista lupamenettelyä. Aina kysymys oli kansallisesta menettelystä, joten minulle tämä on suuri argumentti siitä, että meidän täytyy saada tällainen keskitetty menettelytapa. Ja olen samaa mieltä näistä ähm, tosielämän testeistä. Ja sitten, hei Matias, me olemme käyttäneet vain tunnin tähän asiaan. No, mitä tulee tähän uudelleenkäyttöön ja yksi kertakäyttöön. Tämä on varmasti mahdollista ratkaista hyvällä tavalla. Tämä on nyt hieman Jos on tämä kertakäyttö, sitä käytetään vain kerran yhdelle potilaalle, mutta se ei ole todellisuutta. Meidän täytyy nyt miettiä, mitä me haluamme. Haluammeko me pitää kiinni tästä kertakäytöstä yksi tuote, yksi potelias? Ja uskommeko me tähän? Ja haluammeko me tätä ja sanomme, kyllä, tämä sydänkamera, joka maksaa tuhat euroa, kestää tunnin, sitten se heitetään pois. Uskommeko me, että tämä on todellisuutta? Todellisuus on, että ei mitä me tahansa teemme, se ei ole totta. Joko me teemme sairaalat laittomiksi, mutta onko se sitten oikea lähestymistapa? Meidän täytyy miettiä, millä tavalla me määrittelemme tämän kertakäytön. Jos me vahvistetaan kertakäyttömääritelmää, silloin tuottaja rakentaa siihen mukaan yhden, joku pienen muovin palan, jota, jotta sitä ei enää voida käyttää. Joo. Joo. Se on viime, viimeistä lauseesta. Ja tämä viimeinen virke. Meidän täytyy päättää, mitä me haluamme. Minä haluan, että voidaan käyttää uudelleen hyvällä tavalla, haluan sille hyvät standardit, mutta tuottajan täytyy olla luotettava ja meidän täytyy määritellä tämä ja antaa tuottajalle velvoite määritellä, mikä on kertakäyttö, miksi ja mitä se merkitsee. Tarkoittaako se sitä, että sitä ei kertakaikkisesti voi käyttää uudelleen ja että tuottajat eivät saa määritellä jotakin kertakäyttöiseksi, vaan sen vuoksi, että he haluavat eroon vastuukysymyksistä. Mutta oikeata sanamuotoa en vielä tiedä, kuinka tämä tehdään. Kiitoksia viimeisestä 150 lauseesta, mutta ymmärrän, että tämä on tärkeä. Kollega McGuinness on pyytänyt työllisyyspuheenvuoroa. Apologies. Um, I... Hyvästi ja pyydän anteeksi. Minä pyytäisin komissiota selvittämään äh, tällainen ilmoittamattomat tarkistukset että nyt nykyään tällainen kai olemassa, mutta siitä ei sovelleta. Mitä takeita meillä on, jos tätä lainsäädäntöä te, oikaistaan ja, ja tämä sisällytetään siihen, niin mikä, mitä takeita meillä on siitä, että nämä ilmoittamat tarkastukset myös tapahtuvat? Komissio lyhyesti. Minuutin vastaus. Muuten olemme, tämä aikataulu karkaa käsistä, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja, niin kyse on sellaisesta kohdasta, joka on tullut juuri tuossa tapauksessa selkeästi esille, koska meillä on olemassa velvoitu, velvollisuus toteuttaa näitä tarkistuksia, mutta koska se ei ole mikään pakollinen, niin sitä ei käytännössä kuitenkaan toteuteta. Ja tässä ehdotuksessa me olemme nyt tehneet tämän tarkistuksen pakolliseksi. Ilmoitusviranomaisissa heidän täytyy mennä ilmoittamatta näihin teollisuuslaitoksiin säännöllisesti. Näin siis valmistajan täytyy tietysti valmistella asiakirjansa muutenkin ja vastata turvallisuusmääräyksiin, mutta voidaan toteuttaa myös tällaisia ilmoittamattomia tuotetarkastuksia ja tuotenäyteitä ottaa sieltä tarkastettavaksi. Kiitos. Kiitoksia. Näin ollen tämä keskustelu on päättynyt. 26. helmikuuta meillä oli workshop ja se oli, on harvoin ollut tällaisessa workshopissa, oli erittäin hyvin järjestetty vielä kerran kaikille, jotka olivat siinä mukana. Se oli todella kiinnostavaa. Ainoa, ainoa harmi oli se, että se oli pieni sali, koska siellä oli todellakin paljon osanottajia, mutta se oli vaikuttava tilaisuus. Meillä on sitten tarkistuksia varten kolmas toukokuuta on tarkistusjättöaika. Sitten käsittelemme 29. taukokuuta tarkistuksia täällä valiokunnassa ja on tarkoituksena, että Envissä 10. heinäkuuta äänestettäisiin ja täysistuntoon tämä menee sitten sen jälkeen. Kiitoksia kaikille tästä keskustelusta. Seuraava kohta on sitten Peter Liisen mietintö in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista. Peter Liisa ja sitten. Kiitoksia puheenjohtaja. No, aivan lyhyt kommentti alkuun. Minulla on tässä tällainen ensimmäinen paperi, joka, joka olin laittanut jakeluun, joka on äskettäin saatu jaettu. Tässä olen oikeastaan kirjannut tämmöitä tärkeimpiä kohtia, joita me sitten äh, täytyy, joita meidän täytyy käsitellä tässä mietintöluonnosta ei ole vielä tehty. Niin kuin Dagmar Rothbergkin sanoi, meidän täytyy tehdä vielä rankkaa työtä. Tietenkin kaikki se, mitä tänään sanot, on sanottu, niin sekä Dagmar että minä sisällytämme nämä äh, mietintöluonnoksiin. Ja nyt tässä on kuitenkin käsitys siitä rakenteesta, jota minä tässä tavoittelen tässä mietinnössä. Tämä on tietenkin ihan käsitteiden kannalta tämä on hankala. Mistä nyt on kysymys? In vitro diagnostokka ja siihen tarkoitettu kaikenlaista laittoa. Mistä on kysymys? Nämä kaikki sellaisia testejä, joita tehdään ihmiskehon ulkopuolella, äh, sellaisia ihmisiä, joita potilas itsekin, itsekin tekee, ja on arka HIV-testit ja DNA-testit kuuluvat näihin. Ja koska se on hyvin tekninen paketti ja käsitteet ovat vaikeita, niin siitä kiinnost, julkinen kiinnostus ei kovinkaan suuri. Workshopissa sanoin, että monet uskovat, että se on vaan tämä ison mietinnön pikkusisko, mutta minusta oli aika kiva, että eräs naisasiantuntija tuolla workshopissa sanoi, että nämä, nämä ovat oikeastaan niin kuin terapian vanhempia, ellei ole hyvää diagnostiikkaa, niin ei ole myöskään hyvää hoitoa. Valitettavasti meillä on myös epäkohtia. Viime viikolla olin eräässä tieteellisessä laitoksessa ja siellä meillä esimerkiksi esitettiin tapaus, joka oli HIV, HIV-koe. Kymmenen vuotta oli markkinoilla, oli ollut CE-merkillä tällainen laite, ennen kuin tämä oli hyväksytty, niin jo, jo tieteellinen että laitos epäillisen toimivuutta. On kuultu jatkuvasti, että teksti on, on ei näytä kaikkia hoivia viruksia, antaa vääriä tuloksia enemmän kuin moni. Kuitenkin kesti kymmenen vuotta ennen kuin tämä laite katosi markkinoilta. Me tarvitsemme sääntelyä ja Villan Savanoville vain tieto nämä testit kuitenkin liikkuvat markkinoilla. Meidän täytyy, me olemme velkaa kansalaisillemme sen, että me saamme laadukkaita laitteita. Lähepäätösperiaate on silloin tärkeä, kun jäsen, jäsenvaltiot kansallisista syistä ovat haluavat säädellä tarke, tiukemmin tiettyjä asioita, mutta muuten sääntöjen täytyy olla Euroopan laajuisesti samat. Ja, ja lyhyesti olen tästä aikaisemminkin puhunut, mutta, mutta tähän liittyy myös Glennis Wilmotin mietintö, ja tältä osin haluaisin tehdä selväksi, että kliinisessä tarkastuksessa me haluamme, meidän täytyy vahvistaa komission ehdotusta. Siinä on yksi luku tässä asiakirjassa, jonka minä olen, jota minä olen työstänyt. Tämä koskee myös Dagmarin mietintöä. Ja näin ollen meillä on tavallaan äh, rinnakkain samanlaiset muutokset, joihin me tähtäämme. On paljon spesifiä kysymyksiä. Luokittelu on yksi. Ei yhdestä kolmeen, vaan a d -hän meidän täytyy keskustella siitä, että millä tavalla niin kuin, talon sisäiset testit, joita kehitellään tietyissä laitoksissa, joita ei markkinoida. Ja komission ehdotus ei oikein vastaa tähän riittävästi. Tärkeää on myös tämä henkilökohtainen eh, lääketiede. Siihen täytyy löytyä vielä parempi muotoilu. Komission ehdotus ottaa nämä omat, omat, omat testit Äh, potilaat joutuvat, äh, potilaat tekevät itse näitä testejä itse sairasvuoteella. Täytyykin katsoa, onko se oikein. Äh, kun kuitenkin lääkäri ja sairaanhoitaja on koulutettu, se on erilainen testi kuin joku maalikko sen tekee. Ja siksi, jos minä haluaisin tätä komission erityisesti tältä osin vähän muuttaa, meidän puhua soveltamisalasta. On hyvä, että komissio menee oikeaan suuntaan että sitä soveltusajaa laajennetaan, mutta asiantuntijat esimerkiksi Euroopan oman genetiikan seurasta ovat sanoneet, että tämä ei riitä. Että esimerkiksi jos ennakoidaan, että jos näin tehdään, niin sitten voit, äh, saat painoa vähennettyä tai jos käyttää jotain ravintolisäaineita, ravintolisia, onko tämä kaikki siis tieteellisesti validoitu, niin se on suuri kysymysmerkki. Tämä vaikuttaa myös terveyteen. Esimerkiksi ylipainoinen voi saattaa kärsiä diabeteksestä tai nivelvaivoista. Ja että itse asiassa tällainen, ellei sitä hoideta, niin silloinhan tämä mies saattaa jopa menehtyä tähän, näihin vaivoihinsa. Ja sitten täytäntöpanon jaksoista täytyy puhua. Nyt täällä on ehdotettu viittä vuotta ikään kuin siirtymäajaksi. Se on kohtu, kohtuullista, kun ajatellaan esimerkiksi PK-yrityksiä. Mutta kysymys onkin siitä, että jos meillä on tällaisia HIV-testejä markkinoilla, jotka eivät toimi, meillä on viisi vuotta aikaa ratkaista ongelma. Kyllä minusta ainakin tiettyjä asioita täytyy aikaistaa, eikä kaiken täytyy kestää viittä vuotta. Sitten lopuksi olen puhunut jo varjoesittelijöiden kanssa tästä asiasta. Komissio sääntelee ensinnäkin tuotteen laatua. Siinä se tekee ottaa tärkeän hyvän askeleen, sitä minä tuon. Mutta oikeastaan kaikki asiantuntijat, joiden kanssa olen puhunut Euroopan, Euroopan neuvostosta ja OECDstä ja tutkijoiden kanssa, jotka ovat esimerkiksi humangenetiikan tutkijat, monet sanovat, että on tär- ratkaisevampaa on se, että missä puitteissa tuotetta käytetään ja mitä, miten niitä tuloksia tulkitaan, kuin se, että onko se tuotos sinällään ok. Ja sitten tähän tulee tämä neuvonta ja konsultointi. Parlamentti on vuosia vaatinut, että tällaiset äh, arkaluontoiset tekstit kuin DNA-testit, niitä tehdään äh, asiantuntevan konsultoinnin puitteissa, koska silloin kuitenkin melkoisia seurauksia. Täytyy tehdä selväksi, että mihin tämä johtaa, jos tällaisia testi tehdään. Siksi tähän, tästä, tästä, on ollut, tästä on myös tehty oikeudellinen lausunto. Se on englanniksi ja saksaksi kyllä saatavilla. Ja lausunnossa että päädytään, että meidän täytyy, voimme ottaa tähän konkreettisen formuloinnin, koska minä ehdottaisin kernaasti sitä, että tämmöinen vähemmäissääntö, että se edellyttää suostumusta – en nyt halua astua tässä jäsenvaltioiden varpaille, mutta tällainen testi, jolla on kuitenkin melkoiset vaikutukset, joka saattaa asettaa koko elämän päälailla, niin sitä ei noin vain voi tehdä noin kadunkulmassa, vaan se täytyy tehdä siis lääketieteellisissä laitoksissa. Ja tämän pitäisi olla tämän, äh, tavallaan perusta ja pohja Euroopan tason tutkimukselle. Kiitoksia Peter Liise ja sitten varjoesittelijät, kaksi minuuttia. Dagmar Roth-Berendt Amdosch, äh, dann die Kollegin und als weitere Wortmeldung... Ja sitten vielä Alas Petel. Ja nyt puheenvuoropinta ei tänään vastaan. Rova Teller, jo te olette listalla. Te olette kakkosena. Ensimmäiseksi Rotterend. Kiitos äh, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä Peter Liisen kanssa siitä, että meidän pitäisi yrittää yrittää nämä molemmat mietinnöt tehdä samanlaiseksi perusrakenteeltaan mitä tulee esimerkiksi voimaan astumisen kanssa. Minä en ymmärtänyt, että miksi minun osuudessani se on kolme vuotta ja tässä Peter Liisin osassa viisi vuotta. Siinä ei ole mitään järkeä. Ja suosittaisin, että molemmissa se olisi kolme vuotta. Myös kysymyksiä, joka liittyy notifiointielimiin, valvontaan, ja jäljitettävyyteen. Tässäkin pitää olla mahdollisimman johdonmukainen. Riippumatta nyt tästä ennen markkinoita, lupamenettelyä ennen markkinoille pääsyä, niin aina täytyy valmistaa se, että nämä notifiointielimet ja muut asiantuntijat takaavat asiantuntemuksen talossa. Sen vuoksi että tämä talossa pidettävä asiantuntijas on, on kallista, niin siihen seksi on mahdollista perustaa tällaisia klustereita. Mitä tulee tähän diagnostiikkaan, olen sitä mieltä, että meidän täytyy katsoa, riittääkö tämä teksti. Tässäkin notifiointielimet voisivat tehdä yhteistyötä muiden elinten kanssa – Klassifioinnissa olen samaa mieltä Peter Liisen kanssa. Nämä neljä luokkaa ovat paremmat kuin nämä aikaisemmat positiiviset listat. Minä en niitä ymmärtänyt ollenkaan. Vielä yksi asia geneettisestä testauksesta ja sen laajuudesta. Olen hieman huolissani näistä geneettisistä testeistä. Niillä on huono maine. Meidän täytyy varmistaa, osoittaa, että perheet joissa, tai suvut, joissa on geneettisiä poikkeamia tai ihmiset, jotka haluavat päättää, tekevätkö he lapsia vai ei, että heillä olisi mahdollisuus antaa tehdä tällainen geneettinen testi. Ei sitä voi luonnollisestikaan tehdä yksin itse kylpyhuoneessa, mutta haluaisin kuitenkin, että, näiden testien mahdollisuutta mutta ei pidettäisi negatiivisena, sitä ei kuormitettaisi sellaisena. Sitten se komission alkuperäinen teksti on liian äh, byrokraattinen äh, ja not, nämä notifiointielimet tarvitsevat äh, lisää tietotaitoa. Kiitoksia. Sitten Rebekka Teller. Um, Kiitoksia. Niin, tässä nyt en toista sitä, mitä on jo kuultu, mutta esittäisin omat huolen aiheeni tähän in säätelyyn tästä. Emme ole nähneet vielä ehdotuksia markkinoille pääsyä edeltävästä ajasta. Ja täytyy sitä miettiä ja myös ilmoitus viranomaisia ja sitten kliininen tutkimus tässä täytyy puhua myös muista kuin ainoastaan korkeimman riskin laitteista. Kaikissa in vitro-laitteissa täytyisi keskittyä juuri näihin ja toivon, että voisimme saada lisää klinistä tietoa ja muuta tietoa näistä välineistä ja välineistä, joita käytetään, ja artikla 25 ja 51 liittyvät unionin tietopankin käyttöön näissä kysymyksissä. Ja sitten vielä tämä talon sisäiset poikkeukset minun valtiossani ja varmaan muissakin uskoisin. Tämä on osoittautunut keskeiseksi ja olennaiseksi kansallisille terveysviranomaisille, kun voidaan tarjota muokattuja tietoja, laitteita näille tällaisille sellaisille taudeille, joilla ei ole markkinoilla tuotteita, koska markkinat ovat niin pienet tietyiden tautien kohdalla, joten minä haluaisin, että tätä poikkeuskohtaa korjattaisiin. En tiedä, onko tämä täysin ongelmaton kohta. Ja sitten ajatellaan teknologiaa tätä sähköistä terveydenhuoltokäytäntöä. Tässä täytyy miettiä asiaan in vitro-laitteiden yhteydessä ja varmaan tarvitaan tähänkin selvennystä. Ja sitten artikla 42 ja 77. Siihen on herän, siitä on herännyt aikamoisiakin huolenaiheita kuinka tehokasta tällainen riskinarviointi voi olla, jos näitä riskejä löydetään muutamien vuosien päästä ja, ja, ja, ja se sitten vaikuttaa tietysti henkilötietoihin myös ja henkilöjen sairauden kehitykseen. Ja sitten minä tässä nyt tietysti jatkan työtä ja luetetaan näitä tekstejä ja jatkan sidosryhmien ja kollegoiden kanssa työtä. Kiitoksia. Sitten Margarita, kaksi minuuttia. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitos eh, komissiolle erinomaisesta ehdotuksesta. Minä luulin, että tämä oli ihan pikkujuttu, kun eh, ilmoittauduin varjoesittelijäksi tässä asiassa. Mutta tämähän onkin suuri ja kompleksi ja monimutkainen asia, ja olen iloinen siitä, että meillä on niin päteviä kollegoita, jotka työskentelevät asian parissa, joten tuntuu siltä, että asia on aika hyvissä käsissä tämä ehdotus. Joten suuri kiitos Peter Liiselle myös äh, siitä, että hän on äh, jakanut meille informaatiota. Meillähän oli tämä workshop, joka on jo mainittu täällä monta kertaa, joka selvitti hyvin paljon asioita. Ja olen samaa mieltä Peter Liisen kanssa siitä, oliko se nyt Jensen, joka edusti eurooppalaisia kuluttajia, kun hän sai yksinkertaisella tavalla tuoda esiin nämä haasteet, joita meillä on edessämme ja miten tärkeää on, että meillä on potilaiden turvallisuus kaikkein keskeisimpänä asiana tässä ehdotuksessa ja tässä lainsäädännössä, jota me nyt tässä työstämme. Meidän täytyy saada tämä yhdessä toimimaan. Meidän täytyy saada toimivia, käytettäviä sääntöjä koko Euroopalle. Muutama asia, jota täällä on jo käsitelty, mutta jotka haluan vielä ottaa esiin. Tässä workshopissa kävi myös selväksi, että nämä eh, omat testit, itse tehtävät testit, eh, eh, niitä täytyy jotenkin koordinoida. Täytyy olla mahdollisuus saada tukea, ohjeita, eikä niin, että vain ostaa jonkun testin ja käyttää sitä ilman, että on saanut tietoa ja ohjeita, kuinka testiä käytetään. Tässä workshopissa sanottiin myös, että jos meillä on terveitä ihmisiä, jotka testaavat itseään näillä testeillä, niin sillä saattaa olla negatiivisia seuraamuksia. Eli yleensähän sairaat ihmiset tekevät näitä testejä ja, ja seuraavat sitä omaa sairauttansa. Joten minusta nämä omat testit täytyy kehitellä sillä tavalla, että niitä käytetään hyvällä ja positiivisella tavalla, eikä niin, että terveistä ihmisistä tulee yhtäkkiä sairaita, kun he saavat markkinoilta kaiken näköisiä testejä ja testaavat itseänsä. Peter Liise on, otti esiin myös nämä geneettiset testit. Hei, ihan puun nopeasti vielä. Niin, tämä geneettinen testi Tämä on myös asia, jossa meidän täytyy olla varovaisia ja, ja huolehtivia. Olen samaa mieltä Peter Liisen kanssa siitä, mitä hän niistä sanoi. Ja sitten vielä lopuksi toivon, että me saamme kunnon avoimuutta. Kiitoksia. <clears throat> Kiitoksia myös Peter Liiselle ja Dagmarille tästä päivityksestä näin. Tämä on tullut usein mainittua. Seuraavaksi puhuu Helva. Děkuji, pane předsedo. Ještě nebudu opakovat, máme málo času, nebudu opakovat argumenty, s kterými nelze než... Kiitän puheenjohtaja. Ei meillä ole kovinkaan paljon aikaa, joten en nyt ryhdy toistamaan sitä, mistä ollaankin jo yhtä mieltä. Eli täällä mainittiin tuo toissijaisuusperiaate. En pyri väittämään, että meidän, me emme tarvitsisi yhteisiä päätöksiä ja sääntöjä unionitasolle, mutta kun me nyt käymme hyväksymään näitä, niin meidän täytyisi päättää, onko kyse oikeasta tavasta toimia, vai olisiko kenties parempi toimia kansallisella tasolla pikemminkin kuin unionitasolla? Meidän olisi keskusteltava tästä asiasta vielä tarkemmin. Totta kai meidän täytyy kehittää te- testejä ja kokeita terveysalalla ja tukea niiden välineiden käyttöä, jotka, joita lääkärimme käyttävät ja ovat havainneet hyviksi mutta tässä tietysti tällaisten testausten käyttö kroonisissa taudeissa myös itse toki ovat tärkeitä, on vaikkapa monista päivittäinkin tehtävistä kokeista ja testauksista kyse, joten onhan ihan kätevää, että nämä testit sitten toteutetaan itse ja näin voidaan estää erinäisiä verenvuotoja ja muun sellaisia niin jo etukäteen, jos saadaan huonot testitulokset, vaikka kotona jo etukäteen. No sitten ajattelen henkilötietojen suojaa, se on hyvin merkittävää ja näiden testien tuloks, tulosten suojaaminen, samoin kuin näytteiden ja otannan kehittäminen. Eli me tarvitsemme suojattua tietoa toki aivan jatkuvasti. Näin ollen vielä puuttuisin diagnostiikan menettelyyn. Sen toki täytyy olla tässä direktiivissä mukana ja ohjelmistot tietenkin, mutta ne täytyy miettiä näiden hallinnoista käyttöä. Kiitos. Eh, niin, uskon, että Liisen teksti on suorastaan erinomainen. Se esittää hienosti asian ongelmat in vitro-tutkimuksissa. Minä haluaisin kiinnittää huomion erityisesti näihin geneettisiin kokeisiin ja tutkimuksiin ja myös tietysti näihin tähän itse testausjärjestelmien suora myyntiin. Totta kai me voimme käsitellä näitä sitten myöhemmin tarkemmin. Tässä jo Dagmarkin mainitsi, että jossain, geneet, jossain perheessä, jossa on geneettisesti siirtyvä tauti, saisivat myös tietää asioista jo mahdollisessa, mahdollisesti varhaisessa vaiheessa ja voisivat saada tässä apua, mutta ei kukaan kuitenkaan nyt ole sitä mieltä, että ja yhtäkkiä vain julkisesti myytäisiin tällaisia testejä kaikille kansalle, jos ei ole olemassa minkäänlaista geneettistä perustetta siihen, eikä ole olemassa mitään laboratoriotutkimusta eikä kliinistä tutkimusta. Eli kaikki, mikä liittyy tällaisiin geneettisiin tutkimuksiin, täytyy liittää diagnoosiin, selkeään sairauden määrittelyyn tai oireen määrittelyyn, eikä vain yleisesti jaella niitä kaikille. Täytyy myös välittää riittävästi tietoja tästä geneettisestä tutkimuksesta henkilöille, joita sitten diagnoosiin sen jälkeen käytetään tai tarjotaan, joille tarjotaan näiden, näiden välineiden käyttöä. Ja minä olen sitä mieltä, että tässä saatetaan ajaa liialla julkisella käytöllä kansalaisten terveys vaaraan, koska luodaan vääriä mielikuvia ja saatetaan ta- välittää sellaisia vääriäkin tietoja näillä laitteilla täysin terveille ihmisille. Nämä halusin mainita nyt tänään ja sitten kun meillä on enemmän aikaa, niin varmasti puhu vielä enemmänkin. Ja Peterle, Peter. Kiitoksia sitten edustaja Peterle. Sednik, eh, dejstvo da ta tema ni predmet širokih političnih eh, rasprav. Niin, tämä aihe ei ole vielä tullut laajan poliittisen keskustelun piiriin mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö aihe olisi oikein, oikein olennainen. Minä olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka jo ehtivät asiasta puhua. Kysehän on hyvin nopeastikin kasvavasta vaihtoehtojen kirjosta tarjota laitteita ja välineitä ihmisille myös itsehoitoon ja kotihoitoon. Näihin me todellakin tarvitsemme riittävää sääntelyä ja tiukempaa sääntelyä erityisesti. Olen kovasti tyytyväinen siitä, että esittelijä tässä artiklassa 114 tarjoaa meille vielä vastuullisempaa roolia kansanterveyden suuntaan ja rajoittaa selkeästi näitä perusperiaatteita avoimuudesta ja ihmisoikeuksien suojelusta. Olen sitä mieltä, että tämän kaiken työmme tavoitteena on toimia siten, että valmistajat, tarkkailijat, valvojat, kaikki mahdolliset osa, osapuolet ennalta jo arvioisivat välineitä ja myös tulkitsisivat tuloksia oikein, sillä jos tulkitaan aivan väärin ja päin mäntyä, niin ajaudutaan aivan selkeästi hankaliin ja vaarallisiin tilanteisiin. Olen varma, sama, varma myös siitä, mitä täällä jo ehdittiin kuulla riittävän aikarajan löytämisestä ratkaisuihin, koska joihinkin laitteiden testaamiseen tietysti tarvitaan enemmän aikaa, ja nämä geneettiset testit erityisesti tai geneettiset sairaudet. Siinä varsinkin tämä tulkitseminen on niin merkittävää, että täytyy todellista asiantuntijuutta ja pätevyyttä käyttää, eikä mitään epämääräistä arviota. Täytyy myös kiinnittää huomiota tähän sähköiseen terveyteen, kun terveydenhuoltoon internetin kautta. No niin, sitten komission edustaja, komission johtajahan ei nyt tunnetusta syystä pääse olemaan täällä paikalla. Hän edustaa komission Stamperes Rouva. President, je voudrais... Niin, minä haluaisin korostaa esittelijä Ridalla tämän ehdotuksen merkitystä ennaltaehkäisyssä ja henkilökohtaisessa terveydenhuollossa. Tällä alalla mekin olemme halunneet ryhtyä vahvistamaan markkinoille pääsyä edeltäviä tarkistuksia eri järjestöjen kautta ja myös eurooppalaisen viitelaboratorion kautta olemme vahvistamassa tätä järjestelmää ja myös haluamme vahvistaa markkinoille pääsyn jälkeistä valvontaa ja paremmin koordinoida jäsenvaltioiden välillä tätä tilannetta myös ja myös jäljitettävyyttä parantaa. No sitten terveysviranomaisten toteuttamista testeistä, jotka nyt jäävät poikkeukseksi, siis soveltamisalan ulkopuolelle. Meidän miele- nykytekstissä meidän mielestämme turvallisuuden näkökulmasta pitäisi ottaa myös nämä laitokset mukaan tähän tekstiin, varsinkin kun ajattelemme, minkälaisia riskejä näistä testeistä saattaa tulla. Sitten tämä itse testaus. Olemme vahvistaneet vaatimuksia myös ohjeistuksen piirissä erityisesti korostaneet sitä, että henkilö, joka eh, tekee tällaisen kokeen itse, ei saa luottaa sataprosenttisesti siinä esitettyyn tulokseen, vaan täytyy aina ottaa yhteyttä myös asiantuntijaan. Ja sitten näistä geneettisistä kokeista me olemme sitä mieltä, että luom, laatimamme asiakirja vahvistaa huomattavastikin tätä kysymystä, tämän kysymyksen käsittelyä ja valvontaa tekstissä pyritään neutraalisti tarjoamaan testin turvallisuus ja varmuus, mutta ottaa, otetaan huomioon myös tämä eettisyyspuoli, joka jätetään jäsenvaltioiden arvioitavaksi. No sitten nämä ohjelmistot, lääkinnällisiä tarkoituksia varten luodut ohjelmistot, me täsmennämme myös tätä lainsäädäntökohtaa on kyse sitten lääkinnällisestä järjestelmästä tai sitten sairaalan hallinnollisesta järjestelmästä, tietosuojan on oltava varma. Jos ajattelemme tätä aikarajaa, niin tässä on aika pitkä aikaraja muutoksille, joita teksti tuo, erityisesti siitä syystä, että nyt suurin osa diagnostiikkalaitteista itse asiassa kuuluu tuo on valmistajan arvioitavaksi ja testattavaksi, ja nyt tilanne kääntyy toisin päin, eli ilmoitusviranomaiset testaavat nämä laitteet tulevaisuudessa, ja siksi me olemme tätä siirtymäaikaa vähän sitten pitkittäneet, jotta kaikissa viranomaisissa löydetään riittävästi asiantuntijuutta. Kiitos. Kiitoksia, ja sitten seuraavaksi Peter Liise sitten esittää loppukommenttinsa. <clears throat> No, kiitän kaikkia kollegoita saamastani tuesta. Meillä on vielä paljon työssä edessämme, siksi onkin hyvä, että, että meillä on rakentava ilmapiiri. Ja Dagmar Perentin äh, kommentista aloittaisin ja sitten myös komission viimeisistä huomautuksista koskien aikoja. Minä kyllä ymmärrän, että, että on vaikeaa lyhyessä ajassa äh, muuttaa koko järjestelmä, mutta siitä huolimatta meidän täytyy tässä pohtia jos näin on, ja esitän konkreettisen esimerkin, että muut kollegat voivat tunnettavat toisia, ongelmia, toisia ongelmia. Meillä on todellakin, toisia esimerkkejä. Meillä on todellakin suuri ongelma edessämme. Lähivuosina Euroopassa voidaan, voidaanko sanoa, että Euroopassa että viiden vuoden päästä tulee todellakin luotettavat turvalliset HIV-testit. Sitä ei voi tehdä ja luo, sitä, me, sitä ei voi tehdä, meidän täytyy toimia nopeammin. Ja komissio sanoi, että meillä on tiettyjä testejä, jotka valmistaja itse luokittelee sitten me siirtyvät notifiointielimeen. Tämä ei koske tietenkään HIV-testejä, siinä on kuitenkin korkean riskin testi, joihin kaikki eivät saa hyväksyntää. En nyt ole ihan varma, voidaanko synkronisoida sataprosenttisesti tätä Dagmarin esitystä ja minun esitystäni, mutta joka tapauksessa meidän täytyy nopeammin päästä tuloksiin, koska tällaiset suuren, äh, näiden suurriskisten tekst, testien kohdalla tuen sitä, mitä Dagmar Berendt sanoi asiantuntemuksesta näissä nimityissä elimissä. Me tarvitsemme ammatillista, ammatillista henkilökuntaa. Eihän te, kaikkiin ei saada tietenkään erikoislääkäriä, mutta me tarvitsemme testeihin sellaista väkeä, niin kuin Dagmar Rothberensen, joka, jotka tuntevat lääketieteellisen kirjallisuuden, ja koska on tärkeää saada myös lääketieteellistä informaatiota. Rebecca Taylor puhui tästä talossa, talossa sisällä järjestettävistä testeistä. Tietenkin meidän täytyy parantaa tässä toimintaa. En ymmärtänyt vielä sitä komission perustelua, miksi tätä, tämä ehdotus on kirjattu, kirjoitettu juuri näin. Siinä ei asetuksessa ollenkaan tätä ää, sisällä tehtäviä testejä. Klass, siinä käsitellään luokassa D, ikään kuin niitä markkinoitaisiin, mutta, ää, mutta jos yliopistossa tehdään tällainen vaikea testi tai sen modifioidussa muodossa, jolle se toimi lainkaan, onko silloin koko menettely tarpeen, niin on siitä varma. Margaret Oaken puhui screeningistä. Eh, ja näin suuntaukseltaan on oikein, että me kriittisesti suhtaudumme myös screening-testeihin, jossa käytetään terveitä ihmisiä, mutta sielläkin on täysimittaisia testejä. Se on ihan selvä juttu, jos on hoidettava sairaus, Äh, myös sikiön kohdalla havaittu sitten äh, äh, sitten lähdetään hoitotoimenpiteisiin, niin se voi olla mielekästä, mutta on kuitenkin kriittistä keskustelua tutkijoiden keskuudessa, että onko tämä kaikkialla mielekästä, että onko tällaista niin kuin kattavaa diagnostiikkaa, ja jollain hoito saattaa jopa vahingoittaa enemmän. Siitä täytyy kuitenkin selvittää. Ei voida yleisesti sanoa, että kaikki testit, kaikki testit terveellä ihmisillä olisi, olisi virhe. On kysymys, että meidän täytyy tutkia kliiniseen näyttöön täytyy tutustua kliiniseen näytteen tarkkaan. Sitten subsidiariteetti otettiin esille, ja luulenpa, että meillä on tietenkin akuutti ongelma siinä mielessä, että sisämarkkinoilla on, on testejä, jotka eivät toimi hyvin. Meidän täytyisi sen lisäksi myös katsoa sopimustekstiä. Komission ehdotus on oikeusperustana oikeusperustaltaan äh, vankka, se tukeutti artiklan 114, 168, 114 sanotaan, että, että meidän täytyy saada terveyden, äh, korkea terveydenhuoltotaso, siis artikla 168 sanoo, että, että meillä on aivan spesifinen äh, oikeusperusta lääke, lääkinnällisille tuotteille, ja siksi just tähän in vitro-diagnostiikkaan ja tästä viimeisestä asiasta, josta monet puhuivat, oikeastaan kaikki, eli nämä DNA-testit. Olen samaa mieltä Dagmarin kanssa, että ei ole meidän tehtävämme suinkaan, että me että me sääntelemme sitten vanhempien mahdollisuutta teettää DNA-testejä tai tällaisia geneettisiä testejä meidän mahdollisuutemme, tämä ei kuulu meidän mahdollisuuksiimme, että me sen, me sen sääntelisimme. Tiedän yhden poikkeuksen, niin kuin parlamentti on aikaisemminkin päättänyt, geneettiset testit niin kuin suku, lapsen sukupuolivalintaa varten. Jos se ei liity, sukupuoli, se ei liity millään tavalla geneettiseen häiriöön, mutta parlamentti on päättänyt, että sitä ei saa sallia Euroopan tasolla. Se on osa myös Euroopan neuvoston kansainvälistä oikeutta mutta muilta osin on vanhempien tehtävä päättää, että mitä ne tällä tiedolla tekevät. Ja tämän tiedon saanti täytyy olla mahdollista. Kaikki kollegat ovat puhuneet siitä, että näillä on suuria vaikutuksia. Alta Suussa puhuu siitä, että, että 20 vuoden ajan hän on toiminut humaanigenetiikassa, on sellainen Korea Huntington-niminen sairaus, joka joka puhkeaa noin viisikymppisenä ja se johtaa viime kädessä kuolemaan. Jos 18-vuotiaana saa tämän tiedon, niin silloin ei varmastikaan, silloin hän lähtee katsomaan internetistä juttuja, se vaikuttaa koko perheeseen, se saattaa vaikuttaa vakuutuksiin ja työnantajiin ja niin poispäin ja tätä täytyy harkita todellakin vakavasti, että halutaanko tällaista informaatiota. On myös oikeus olla vailla tietoa, ja tätä oikeutta täytyy vaalia. Siksi minä pidän hyvin tärkeänä sitä, niin kuin kaikki asiantuntijat ovat sanoneet, että meillä täytyy, tämä täytyy tapahtua lääkinnällisissä puitte- puitteissa. Täytyy saada kunnollista neuvontaa, eikä noin vain ohimennen vasemmalla käsellä, kädellä. Ja geneettinen, myös kolmansien henkilöiden kolmansia henkilöitä koskeva geneettinen tieto, sillähän myös omat vaikutuksensa elämän elämänkumppanista tai naapurista, sitä ei voida suinkaan sallia. Siksi meidän täytyy säätää nämä säännöt hyvin selkeästi näillä, näissä kysymyksissä. Meillä täytyy olla puitteet, jossa jäsenvaltiolla on mahdollisuus tulkita sitä, mutta pääperiaate on se, että perusoikeuskirja vaatii että meidän täytyy suostua siihen, mitä milloinkin tehdään. Ja tämä on tämä perusoikeuskirjan pohja on varmasti hyvä pohja myös tälle juridiselle pohjalle. Kiitoksia Peter Liise. Sitten tämä kohta 4 ja 5 on näin ollen käsitelty. Ja sitten meillä tarkistusten jättöaikaa Peter Liise mietintöön on toukokuussa ja sitten tarkistuksia käsitellään valiokunnassa 29. toukokuuta ja äänestys valiokunnassa on 7, 7. heinäkuuta ja sitten täysistuntoon tämä menee sitten, kun se päätös siitä tehdään. Kiitoksia kovasti ja sitten on vuorossa kohta kuusi kollega Frankon mietintö yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta – vuoteen 2020 asti otsikolla Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa. Tämä on otsikko. Ja nyt annankin puheenvuoron saman tien kollega esittelijälle. Ja ne, jotka eivät halua osallistua keskusteluun, saavat kyllä poistua salista, jotta tänne saadaan vähän työrauha tänne saliin. Insofern hat jetzt der Kollege... Nyt meidän täytyy pikkusen katsoa kelloakin. Ne, jotka haluavat puhua tästä asiasta, niin pyytäkö nyt saman tien puheenvuoroa, jotta saadaan puhujalista sitten kerättyä. Ja sitten heti eh, tämän alkupuheenvuoron jälkeen tulen lukemaan sitten eh, puhujien nimet. Kollega Franco aloittaa. Viisi minuuttia. Ole hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Me olemme jo keskustelleetkin tästä asiasta ympäristövaliokunnassa 26. helmikuuta. Sen jälkeen te olette varmaan jo saaneetkin lukea omilla kielillänne tätä tekstiä maanantaista lähtien. Minä haluaisin ihan nopsasti käydä läpi nyt näitä tarkistuksia, joita on tähän toimintasuunnitelmaan tehty. Tämä tavoite en yksi on unionin luonnon monimuotoisuutta kasvattaa ja siihen haluaisin myös lisätä verbin arvostaa. Eli, eli jos me haluamme arvostaa tätä enemmän, niin meidän täytyy arvioida sitä enemmän, niin voidaksemme myös uudelleen miettiä, miten voitaisiin ympäristöyksiköiden rahoitusta kehittää. Ja ja näin, että ympäristöstä ei tulisi pelkästään taloudellinen hyödyke ja markkinatuote. Erityisesti tässä puhun myös maataloustuotan tuotteista, joiden, joiden kautta pitää pyrkiä ympäristöä suojelemaan ja estämään ilmastonmuutosta. No, en vastusta tätä maatalouspolitiikassa esitettyä täydentävyyttä, enkä myöskään vesidirektiivin täydentävyyttä. Tässä täytyy toimia täytäntöönpanossa tasa-arvoisesti ja tasapainoisesti kaikissa jäsenvaltioissa eikä myöskään saa ajaa maanviljelijöitä huonoon jamaan. Ja täytyy myös kiinnittää huomiota luonnon monimuotoisuuden kasvattamiseen ja suojelemiseen myös meriympäristössä ja estää merten saastumista ja myös suojella ja hoitaa metsiä kestävästi. Jäsenvaltioiden ponnistelut julkisten varojen käytössä ovat tietysti kaikkien tuntemia, ja nyt minä esitän tällaista realisti, realistista kansallista strategiaa, joka on kohdennettu maaperän suojeluun ja riskien arviointiin ja prioriteettialueiden määrittelemiseen. Tässä myös on kyse tiedon välityksen parantamisesta unionissa ympäristöpolitiikassa kansalaisiin nähden ja vahvistetaan myös ympäristönsuojeluun koulutusta ja, ja kansalaishankkeita ja aloitteita myös innostettaisiin. Ja sitten mietin tätä toista tavoitetta. Euroopan unionin taloudesta pitää saada tehokas vihreiden luonnonvarojen tehokkaalla käytöllä ja hiilidioksidipäästöjen vähennyksellä. Ja minä tässä puhun erityisesti erityisesti teollisuuden, talouden ja ympäristön välisestä synergiasta, eli tästä vihreästä kasvusta. Olen käyttänyt tässä omassa tekstissäni tuota sanaa myös ja ekologista eh, yhteistyötä. Ja tässä puhuisin ympäristöpolitiikan käytöstä myös kilpailu kyvyn lisäämisessä ja Euroopan talouden eh, uudelleen eh, liikkeelle saamisessa. Olen toivonut, että PK-yritysten ympäristökysymyksiin kiinnitettäisiin erityisesti huomiota ja myös tuossa Small Business Act-tekstissä vahvistettaisiin juuri ympäristöpuolta PK-yritysten kannalta. Ja tässä on myös puhuttu tuosta kestävästä kulutuksesta ja elintarvikkeiden tuhlauksen vähentämisestä ja tuotteiden ympäristöystävällisestä tuottamisesta, kansalaisten sille tiedottamisesta ja eurooppalaisen kulutuksen kääntämisestä järkevään suuntaan raaka-aineissa myös sekä unionin sisäisesti siellä tulevista että ulkopuolelta tulevista raaka-aineista. Ja myös tässä puhutaan vuoden 2002 loppuun mennessä esitettävästä kiellosta. Se ei tuskin on mahdollinen, se on täysin epärealistinen, kun ajattelen, miten eriävä tilanne nyt eri jäsenvaltioissa sitten on. Aika usein myös näissä luvuissa on aikalaista, aikamoista eroa. Ei puhuta samoista asioista ollenkaan näiden numeroiden takana. Jotkut joiden jäsenvaltioissa ei ole olemassa esimerkiksi jäteiden huol- jätehuollossa minkäänlaisia ongelmia, mutta sitten, sitten tilanne on kuitenkin täysin toisenlainen. Kierrätys, teollisuusjätteiden kierrätys esimerkiksi saattaa olla hyvinkin poikkeavaa eri jäsenvaltioista nähden. Ja jos ajattelemme kotitalousjätteitä, niin niissä saattaa myös mennä vaarallisiakin jätteitä, emmekä, eikä eikä niitä sitten kierrätetä välttämättä. Eli tässä täytyy tutkailla tarkasti näitä tätä hierarkiaa ja välttää poikkeuksia, jotka vahingoittavat järjestelmän käyttöä. Meidän täytyy löytää riittävät menettelyt näihin kaikkiin kierrätys- ja jätteiden käyttö- käsittelyongelmiin. Ja, ja erityisesti kompostoitavaan jätteeseen täytyy kiinnittää huomiota samoin kuin kaikkien kierrätykseen. Ja sitten tästä kolmannesta tavoitteesta, eli Euroopan unionin kansalaisten terveys ja ympäristön suojelu ja erityisesti olen lisännyt tähän myös tuon ulkoisen laadun vaatimuksen, mutta totta kai myös sisäisen laadun vaatimuksen sekä REACHissä että biovalvonnassa Euroopan unionin ympäristössä. Ja sitten tästä tavoitteesta neljä huomauttaisin selvän verran, että tuo, tässä täytyy toimia älykkäästi lainsäädännössämme ja erityisesti yksinkertaistaa lainsäädäntöä ympäristökysymyksissä. Sääntöjen täytyy tulla paremmin täytäntöönpannuiksi, jotta voidaan välttää epämääräisyyksiä ja täytäntöönpanon ongelmia. Ja toivon, että paikallisviranomaiset ja alueelliset viranomaiset saavat paremmin otettua mukaan tähän lainsäädännön täytäntöönpanoon varsinaisesti ruohonjuuritasolla. Sitten jos ajattelemme näitä tarkistuksia, jäsenvaltioiden täytyy järkeistää tätä järjestelmää, eli omaa kapasiteettia hoitaa näitä tarkistuksia ja myös alueellistaa tätä. Meidän täytyisi tarjota ratkaisuja ongelmallisiin valvonta valvontatilanteisiin ja myös tällä, tähän paikan päälle menemiseen, kun kaikilla jäsenvaltioilla on budjettirajoituksia. Ja sitten tuo tavoite viisi, olen kiinnittänyt huomiota erityisesti siihen, miten meidän täytyy optimoida ja tuoda synergian piiriin eurooppalaiset viranomaiset ja myös kansalliset ympäristöviranomaiset. Ja erityisesti kiinnitän huomiota siihen, että unionin täytyisi toimia vahvemmin mulon monimuotoisuuden hallitusten välisessä komiteassa. Tavoitteista olen kiinnittänyt huomiota seuraaviin. Meidän täytyy johdonmukaista Natura 2000-tavoitteita. Meidän täytyy käyttää rahoitusta paljon järkevämmin rakenteellisiin uudistuksiin, erityisesti kemiallisten jätteiden kierrätyksessä, ja täytyy määritellä tarkasti ympäristöä haittaavat aineet ja luoda ympäristöyksiköjen rahoitusjärjestelmä, koska me olemme puhuneet vaikka miten kauan kaikenlaisesta teoreettisesta puolesta ilman mitään käytäntöä. Ja sitten tämä kohta 7 seitsemän, siihen tuskin tarvitaan minkäänlaisia tarkistuksia. Sitten tavoitte kahdeksan, siihen olen tehnyt lukuisia lisäyksiä ottaakseni luonnon monimuotoisuuden mukaan ja kaupunkiympäristön luonnon monimuotoisuuden erityisesti ja sitten kestävän rakentamismenettelyn ja, ja, ja liikennekulttuurin. Sitten, tässä, sitten toivon, että unionin tehokkuus ongelmien torjumisessa olisi paljon vahvempi. Me tar- tässä täytyy kolmansien valtioiden kanssa nimittäin jakaa tätä uhkaa ja taakkaa. Ja eurooppalaisessa kauppapolitiikassa on otettava asia myös huomioon ja olen e, ottanut huomioon tämän vastavuoroisuuden erityisesti ja meidän täytyy ympäristödumpingia nimenomaan kaupallisissa hintapolitiikan kilpailukysymyksissä välttää. Ja nyt minä tahtoisin vain kollegoilta pyytää järkevyyttä, jotta tämä teksti voi mitä pikimmin tulla hyväksytyksi. Kiitos. Kiitoksia. Tiedän, että on vaikeaa saada tällainen valtava mietintö esiteltyä lyhyessä ajassa. Nyt luen puhujan, puhujien nimet. Germian Gebrandi, Margarita Augen, Anna Rosbach und für Kollege Ferreira. Varjostelijoita. Jutta Haug, die Kollegin Mokunaite, Klaas und Florenz. Damit... Siinä puhujat. Jorova Hypner pyysi vielä puheenvuoroa ja sitten meillä on kaikki nimet selvillä enää puheenvuoropyyntöjä ei jätetä vastaan. Nyt kahden minuutin puheenvuorot kaikilla. Joalainen aloittaa. Niin, kollega Franco on ollut todella ahkera. 75 tarkistusta mietinnön parantamiseksi. Hän suojelee metsiä, niin, joka näkyy punaisena lankana koko mietinnössä. Se on varmastikin hyvä juttu. Minusta monet tarkistukset vahvistavat ja täsmentävät tätä teksti komission tekstiä biologinen luonnon monimuotoisuus ja kestävä kulutus ja kestävä tuotanto, nämä ovat vahvoja muutosehdotuksia, joita voimme tukea. On pari sektoria, joissa voisimme olla parempiakin, joihin tulee tarkistuksia esimerkiksi jätteiden kohdalla. Hierarkiaa täytyy, hierarkiaa täytyy välttää ja pitää hyödyntää, ensiksi yrittää hyödyntää ja vasta sitten poistaa jätteet. Tämä näkyy tarkistuksessa 34, 35, 34, 37, 38. Ja maaperä on vielä heikolla. Ja maailma tarvitsee eurooppalaiset puitteet eikä pelkästään kansallista strategiaa. Ilmasto, sitä täytyy vahvistaa tässä konseptissa osana vuoden 2030 ilmastopakettia. Sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja sen ilmastonsuojelun rahoitus, ne ovat avoimia seikkoja. Resurssitehokkuudessa tavoitteet ja indikaattorit, niitä täytyy vahvistaa. Siihen mistä täytyy lausua jotain. Ja tarkastuksissa kollega Franco, kansalliset viranomaiset ovat tietenkin tekijöitä, mutta me tarvitsemme myös tällaista yhteisöllistä lähestymistapaa. Tätä toimintaa täytyy parantaa. Meillähän ensi viikolla myös workshop tästä asiasta. Ja sanoisin myös, että myös kansainvälisten konferenssien rooli täytyy ottaa myös esille. Tästä tulemme esittämään pari tarkistusta, mutta kiitoksia tästä hyvästä pohjustustyöstä. Kiitos. Kiitos, Joalainen. Seuraavaksi kollega Javandi. Thank you, Chair. Wonderful to have Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että on kaksi minuuttia puhua yhdestä suurimmasta, puhua suurimmasta haasteesta meidän yhteiskunnassamme, kun pyrimme tekemään taloutemme kestäväksi tulevina vuosina. Siitähän tässä on kysymys. Minusta tämän ei pitäisi olla ainoastaan ympäristön toimintaohjelma, vaan ympäristö- ja taloustoimintaohjelma koska se, että me olemme, käyttäisimme voimavarojamme tehokkaammin tulee olemaan suuri osa meidän kilpailukykyämme tulevaisuudessa. Kiitän äh, Gaston Francoa hänen mietinnöstä. Olen samaa mieltä monista hänen tarkistuksistaan, mutta luonnollisesti täällä on muutama, joihin suhtaudun kriittisesti. Käyn nyt nopeasti ne lävitse. Olen samaa mieltä siitä, että meidän tulee keskittyä täytäntöönpanoon mutta meidän ei kuitenkaan tule jättää ulkopuolelle mahdollisuutta lisälainsäädäntöaskeliin. Ne ovat väistämättömiä. Ensimmäinen prioriteetti suojella ja vahvistaa EUn luontopääomaa. Vesi ja maaperä ovat hyvin tärkeitä, joten en ole samaa mieltä tarkistuksista, jolla yritetään heikentää varsinkin vesipuitedirektiiviä. Minusta on tärkeää, että me tuemme sitä vielä enemmän. Toinen tavoite liittyy enemmän tähän taloudelliseen puoleen. Esittelijä poistaa materiaalin käytön linkin ja ottaa tähän mukaan BKT. Se ei ole minun mielestäni oikea tie. Mutta tietenkin jättää jätteiden hallinnassa on eroja unionissa, mutta jos meillä on älykkäitä investointeja niissä maissa, jotka ovat jälkijunassa, niin ne voivat tehdä valtavia askelia sillä eteenpäin. Ja sitten vielä lopuksi, koska olen jo käyttänyt kaksi minuuttia, niin prioriteetti numero kuusi, investointi liittyy ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan. Tässä meidän täytyy nimenomaan puuttua ympäristölle haitallisiin aineisiin. Eli käytetään, otetaan mukaan OECDn määritelmä ja lähdetään äh, poistamaan näitä ympäristölle haitallisia aineita EUsta. Kiitoksia seuraavaksi. Margaret Auken. Kiitos eh, puheenjohtaja. Niin, että kahdessa minuutissa, kun tämä pitäisi nyt sitten ehtiä hoitaa. No, otan vain muutaman keskeisen asian. Ensinnäkin kiitos Gaston Frankolle hyvin suuresta työstä. Ja me kyllä varmasti olemme kilttejä, kun me teemme näitä tarkistuksia, mutta toivottavasti sinäkin olet, koska kyllä tässä ehdotuksessa vielä on pieniä kompurenteja sinun mielestäsi on ihan ok käyttää resursseja ja niitä voidaan polttaa. Ei, kun kaikki mikä voidaan kompostoida tai kierrättää, se on kompostoitava tai kierrätettävä eikä poltettava. Toivon, että sinä ajattelisit myös taloudellisesti tässä asiassa. Sitten ympäristötarkastuksista, e, että ne olisivat tehokkaita jos niitä tehtäisiin vain silloin, kun jäsenvaltiot pyytävät niitä. No, minä voin taata teille, kun minä olen ollut nimittäin vetoomusvaliokunnassa, eh, jos tälle tielle lähdetään, niin kaikki menee eh, pieleen, joten toivon, että sinä myös seisot kansalaisten puolella niin, että kansalaiset voivat auttaa meitä. Ja toki sitten komissiokin lähtee siihen mukaan, mutta eh, jos ei tälle tielle lähdetä, niin koko ympäristö vaipuu unholaan. Orhyysen sopimuksen, yleissopimuksen täytäntöönpano on erittäin tärkeä niin, että me kaikki saavat mahdollisuuden vedota tuomioistuimeen. Toivomme myös, että progressiivinen teollisuus äh, kehittyisi. Progressiivinen äh, teollisuus on jäänyt Business Europein jalkoihin. Ja sen vuoksi me olemme ajautumassa yhteiskuntaan, jossa meillä ei ole enää kilpailukykyä. Me haluamme progressiivisen teollisuuden meidän puolellemme ja toivon todellakin, että me yhdessä voisimme tukea progressiivista teollisuutta, eikä vaan tehdä kaiken maailman kummallisia säädöksiä. Ja sitten lopuksi vielä ilmastosta. Kyllä, olen täysin samaa mieltä Jo Laineenin kanssa. Meidän on tehtävä asialle jotain. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia. Anna Rosbach. Minä jatkan sitä samalla kielellä. Tässä tekstissä puhutaan resursseista, voimavaroista. Ja kahdessa minuutissa on aika, se on aika vähän aikaa käsitellä sitä. Mutta kiitän esittelijä, hän on todellakin tehnyt paljon työtä tämän kanssa ja olen todella iloinen siitä, että me voimme nyt lähteä todella tekemään työtä, kun tämä on olemassa muulla kielelläkin kuin ranskaksi. Mitä tulee komission ehdotuksiin, niin meidän ryhmässä me haluaisimme vahvempia tavoitteita ja keinoja ja rahaa. Meille on tärkeää, että me myös voimme jälkeenpäin myöhemmin arvioida, olemmeko saavuttaneet sen, mitä me halusimme. Siksi meillä pitää olla selkeät tavoitteet ja selkeät kriteerit, kuinka me arvioimme sen, mihinkä me olemme päässeet. Haluaisin painottaa myös sitä, että me tässä ympäristön toimintaohjelmassa keskittyisimme hieman harvempiin tavoitteisiin niin, että me voisimme keskitetymmin ähm, käsitellä asioita. Olen iloinen siitä, että kollega äh, Franco on äh, tässä keskittynyt tiettyihin asioihin ja että tässä on myös otettu esiin esimerkiksi elintarvikkeiden hukkakäyttö. Mutta olen Margaretan kanssa samaa mieltä, ei jätteitä pidä polttaa. Me voimme kierrättää, käyttää niitä muunlaiseen energiaan. Jotkut tarkistuksista, joita olet tehnyt, kuuluisivat ehkä johonkin muuhun direktiiviin, jossa olisi erityisemmin kyse esimerkiksi jätteiden lajittelusta tai jätteestä yleensä, mutta tästä voimme puhua myöhemmin. No, en sen enempää. Lopetan sanomalla, että meidän täytyy ajatella myös kansainvälistä puolta tässä asiassa. Meidän täytyy yrittää saada kolmannen maailman kehitysmaat mukaan, koska eihän se riitä, että EU yksin tekee suuren panostuksen tällä alueella. Joten eh, kiitokset esittelijälle ja iloitsen yhteistyöstä tässä tärkeässä asiassa. Dank. Als nächstes spricht Anna Rosbach hatten wir die Kollegin Maukunaite. Sitten seuraavaksi kollega Maukunaite. Ačiū pirmininkė. Šiandien kiitokset. Niin, kansalaisten huomio on nyt kääntynyt 2014-2020 uuteen rahoituskehykseen. Kaikki miettivät vain sitä, kuinka paljon rahaa unionibudjetista oikein tuleekaan, joten ympäristökysymykset ovat jääneet aika tavalla syrjään. Esittelijä on tehnyt kuitenkin valtavasti työtä. Tässä on puhuttu jätteistä ja jätteiden käsittelystä. Sehän on oikein tärkeä kysymys. Euroopan unionin valtioissa asiaa ei ole suinkaan ratkaistu samalla tavalla kaikissa, ja vaikka se onkin aivan todellakin olennainen kysymys meille kaikille. Meidän täytyy saada mukaan kansalaiset ja kansalaisjärjestöt tähän mukaan. Kansalaisille täytyy välittää riittävästi tietoa, jotta he totisesti ymmärtävät, miten merkittävä ympäristöpolitiikka on. Ja kansalaisille täytyy myös tarjota mahdollisuuksia osallistua tähän koko menettelyyn. Tätä pitäisin kaikista olennaisimpana. On myös eh, tärkeää muistaa, että suurin osa ongelmista, joita lainsäädännössä ylipäätään on, liittyy ympäristöön ja siitä epätäänpäämääräisyydestä ongelmia syntyy. Me tässä valiokunnassa aika usein silloin tällöin puhummekin asioista ja täytyy tietysti lainsäädäntöä olla, mutta puutteita on aivan hirveän paljon vielä nykyisin. Eli miten me voimme nyt löytää jonkunlaisen tasapainon tässä lainsäädännössä? Miten voidaan myös välttää sitten tietynlaista hysteriaa jäsenvaltioissa, kun on pyritty nyt joitakin hankkeita viemään pakosta läpi. Ja sitten taas toisaalta täytyy miettiä käytännön toteutettavuutta, eli täytyy myös miettiä asiaa ihan käytännönläheisesti, eli miettiä sitä, että kansalaiset saavat riittävästi tietoa ja he voivat sitten tehdä valaistuneen päätöksen osallistua ja milloin sitten tällaisia aloitteita pitäisi hillitä. Ja, Kiitoksia. No, tämä on hyvä mietintö. Siinä puututaan oikeisiin asioihin ja minusta me tarvitsemme myös päätöksiä ja siitä täytyy puhua avoimesti. Ja jätteitäkään ei voi unohtaa tässä yhteydessä. Parempi viestintä ja myönteisen kehityksen levittäminen, se on välttämätöntä. Meillä on vielä esimerkkejä, se mainitaan mietinnössä. Erityisen hyvänä pidänä äh, tarkistusta 73, jossa viitataan vahvempaan äh, yhteyteen äh, myös kauppapolitiikkaa. Siellä täytyy soveltaa paremmin ympäristönormeja juuri ulkomaan kaupassakin. Sitten hyvänä on tämä maininta maaperän suojelusta. Sehän on kansallisen toimivallan piirissä. Ja edelleenkin olen sillä kannalla, mutta meidän pitäisi puhua myös esille se, että hehtaareita maata menee hukkaan, kun rakennetaan kaupunkeja, rakennan teitä ja niin poispäin. Tämä tuo mukanaan ympäristöongelmia, sekin pitäisi ottaa sille. Sitten direktiivi kollega joka meni ottaa tämän esille. Minusta en usko, että tämä viittaus vesidirektiiviin pitäisi kokonaan ottaa pois. Meidän pitää olla kuitenkin tietoisia, että, se, että pitää määritellä paremmin. Täytyy tehdä selväksi, että silloin kun me myös halutaan sanktioida, miten se on mitattavissa ja miten, miten se luokitellaan. Monet vesiongelmat eivät ole yksinkertaisesti luokiteltavissa, siksi me, me tarvitsemme sen vähän ö, tarkempaa arviointia. Sitten lopuksi vielä katson, että on tärkeää, että tässäkin huolehdimme nykyisen lainsäädännön jatkuvasta tarkistamisesta. Tämä on myös viittaus siihen, että meillä on monia lakeja, jotka kaikki, joita valvotaan hyvin vähän tai ei valvota lainkaan. Tämä on myös suuri ongelma. Vielä kerran tästä hyvästä mietintöluonnoksesta. Kiitoksia. Sitten Kahans Florence. Kiitän esittelijää. Minun huolini tästä toimintaohjelmassa ovat kaikkien tiedossa ja viime kerralla sen esitin Minusta on hyvä, että ei lähdetä niin konkreettisiin lukumääräisiin tavoitteisiin, koska nämä luvut sitten voidaan ottaa yksittäisiin mietintöihin, eikä välttämättä tähän toimintaohjelmaan. Ei tarvitse tästä enää puhua, koska se on selvä juttu. Nyt en maaperäkysymyksestä. Krista hän äsken sanoi sellaista, mistä, mitä minäkin tuen. Ja tämä ympäristö- ja talouspolitiikan parempi yhdistäminen, sen kaikki ovat ymmärtäneet. Tässä on edelleenkin tällaista tietämä, tuntemattomuutta täällä talossa. Ja se olisi hyvä saada tämäkin asia selväksi. Sitten elintarvikejätteet. Se on tärkeää sisällyttää tähän pakettiin – se on kuitenkin tuote, joka täytyy kehittää lainsäädännön tasolla. Sitten jätteiden osalta tästä voidaan kiistellä pitkäänkin siitä kysymyksestä, että, että mitä tehdään jätehierarkialle. Sitä täytyy pohtia uudelleen tämä, tässä puhutaan polttamisesta, joka oli 20 vuotta sitten oikea, mutta tänään olemme todenneet, koska me olemme polttaneet niin paljon jätteitä, mutta teknologi- kierrätysteknologia ei ollut hyvää, niin nyt tämä hoidetaan toisella tavalla. Meidän täytyy saada enemmän aitoa kierrätystä ja aitoa kierrätysmateriaalien käyttöä. Loppupeleissä tietenkin täytyy polttaa, ei muuta mahdollisuutta ole. Ja pahoittelen aina, kun komissio ei, komissiolla ei ole voimaa sanoa, että me tarvitsemme tehokkaan jäte direktiivin. Sveitsissä se on tehty ja se on, se on pärjätty hyvin. Kiitoksia. Sitten kollega Hypner. Kyllä. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze Gastonowi, że potraktował ten temat tak szeroko. E, wbrew... Kiitokset. Gaston käsittelittekin tätä asiaa jo niin laajasti. Tällaisia ohjelmia otetaan käyttöön muutaman kerran vuodessa ja me haluamme nyt tässä ohjelman 2020 vuoteen saakka, ehkä jopa 2050 asti. Pääkäsite tässä tietysti on tuo kestävä kehitys ja haluaisin kiinnittää huomiota ne seuraaviin asioihin. Erityisesti unioni lainsäädännön täytäntöönpaneminen, sitä kyllä on aika epätasaisesti jäsenvaltioissa täytäntöönpantu ja meidän täytyisi tarkasti valvoa, miten oikein tilanne kehittyy jäsenvaltioissa ja meidän tulisi erityisesti myös korostaa ja kiinnittää huomiota sellaisiin hetkiin, kun ympäristölainsäädäntöä käytetään päimäntyä. Ja tässä on jo kuultukin tuosta teollisuuden muutoksesta vihreämpään, vihreämpään suuntaan on oikein olennaista, että me emme unohda alueellista lähestymistapaa ja myöskään kaupunkilähestymistapaa, ja että me emme sitten menetä näitä alueita teollisuuden, eikä meikä teollisuuttakaan. Teollisuuden pitäisi saada nyt johtajia aloilla tällaisissa keskuksissa alueellisissa keskuksissa ja täytyisi niiden olla oh-, johtajina esimerkiksi jätteiden kierrätyksessä ja teollisuusjätteiden kierrätyksessä erityisesti ja muissa tällaisissa perustavanlaatuisissa asioissa. Eli nyt täytyy jollain tavalla näitä käytänteitä ryhtyä muuttamaan nimenomaan tällaisten johtajien valinnan avulla. Se olisi hyvä ratkaisu ja se olisi selkeää, eikä kiinnitettäisi huomiota ainoastaan yhteen ainokaiseen ongelmaan, vaan laajempaan kirjoon erilaisia ongelmia ja myös luotaisiin tällainen hyvien käytänteiden luettelo, jota voitaisiin käyttää aina vuoteen 2050 asti. Kiitoksia, Rohitner. Näin ollen tämä puhujalista on saatu päätökseen. Tässä on tullut paljon puhuttua maaperän suojelusta. Tarkistus 16, herra Kandro. No, siinähän tehän sitten siihen Rio plus 20 keskustelussa, miten maaperää maaperää käytetään ja maa-alaa käytetään, ja se otetaan tässä uudelleen esille oikeudellisesti sitovissa puitteissa, että sitten pitäisi säädellä. Ja tämä on strateginen asia. No 2005, kun olen, tulin parlamenttiin, kaikki strategiat ja kaikki sitoumukset, erityisesti seuraavan esityslistan kohdan osalta, joka koskee autoteollisuutta, ne on kaikki, ovat kaikki epäonnistuneet. Ne ovat kaikki tykkänään epäonnistuneet. Me tarvitsemme kuitenkin johdonmukaista täytäntöönpanoa ja oikeasti sitovaa täytäntöönpanoa, että tavoitteisiin päästään, koska muuten tällainen, äh, tällainen tämä ei auta, koska tässä on kuitenkin kysymyksessä hyvin ristiriitainen asia, jonka olemme todenneet useinkin tässä valiokunnassa. Tämä on täysin selvää. Vähemmän tavoitteita ja enemmän sitovuutta, oikeudellista sitovuutta. Tämä on minun vetoomukseni, mutta se jäi tähän. Nyt annan puheenvuoron komissiolle. Tänään komissiota edustaa Rova Asker Somaka. Hän on yksikön päällikkö, ympäristö- ja vesi yksikön pää, päällikkö ympäristöpääosastosta. Olkaa hyvä. Very much. I assume we also Kiitos. Nähtävästi minullakin on tämä kahden minuutin sääntö, joten tässä nyt on haastetta tulkeille. Ai jaha, viisi minuuttia. No, sitten en välttämättä joudu puhumaan niin nopeasti. Haluaisin aloittaa kiittämällä herra Frankoa onnistuneesta mietinnöstä. Siinä on paljon asioita, joita me arvostamme, varsinkin se, että hän tuo esiin se, millä tavalla ympäristön suojelu tukee työpaikkojen luomista ja että hän keskittyy kansalaisiin ja kaikki tarkistukset, joilla pyritään vahvistamaan kansalaisten osallistumista tähän ohjelmaan. Me tuemme kaikkia, äh, osaa tarkistuksista, mutta ei kaikkia sen vuoksi, että meillä täytyy olla tietynlainen tasapaino ekosysteemeihin. Ja sitä ei välttämättä tässä ole. Tämän sanottuna me pidämme myös hyvänä monia niitä kommentteja, mitä täällä varjoesittelijät tekivät. Muutama erityinen huomio. Kuuntelin hyvin tarkkaan, mitä herra Franco sanoi siitä, että vihreytettäisiin maatalouspolitiikkaa, ja tästä olemme samaa mieltä. Mutta me haluaisimme hieman enemmän joustavuutta tähän. Me haluaisimme myös vahvistaa tätä, kuten täällä monet sanoivat, Lainen ja Grote tekivät työn helpoksi liittyen maaperään. Me emme voi lainkaan tukea sitä, mitä esittelijä sanoo tarkistuksessaan 16. Me tarvitsemme laillisia ähm, sitovia tavoitteita maaperälle. Ja kuten monet teistä sanoivat, että me tarvitsemme ilman, ilman tällaista sitovaa eurooppalaista puitteistoa me emme pääse eteenpäin. Äh, minä kannatan myös sitä, että että yhdistetään ympäristö ja talous ja selitetään, millä tavalla ympäristöpolitiikka voi tukea talouskasvua Olemme hieman huolissamme siitä, että kieli näissä tarkistuksissa kuitenkin välillä menee toiseen suuntaan, kun puhutaan sitä, että halutaan ta- tasapaino ympäristönsuojelun ja taloudellisen kasvun välillä, kuten esimerkiksi tarkistuksessa 24, niin tämä kieli on hieman vaarallista, koska me emme näe tätä tasapainoa näiden kahden äh, eri asian välillä. Ja me kuitenkin haluaisimme äh, tätä vahvistaa. Mitä tulee jätepolitiikkaan, Gerbrandi oikeastaan jo sanoi kaiken. Meidän täytyy totisesti mennä eteenpäin. Esittelijän tarkistukset hieman palauttavat meitä status quo-tilaisuuteen, mitä me emme voi hyväksyä sitä, että 2020 vielä poltettaisiin arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää, joten kannatan edustaja Aukenin ajatuksia. Mitä tulee sitten kestävään tuotantoon ja kulutukseen? Me haluaisimme tässä hieman painottaa yhtä asiaa, kun tässä puhutte laillisen puitteiston vahvistamisesta. Me haluaisimme, että kaikkea vahvistettaisiin, ei ainoastaan tätä oikeudellista puitteistoa. Mitä tulee sitten käytäntöön, käyttöönottoon, me pidämme hyvänä näitä ajatuksia tässä ohjelmassa. Meillä on muutama ongelma hyväksyä tarkistuksen 46 analyysiä, jossa ehdotetaan, että toimeenpanon, toimeenpanoa vaikeuttaa ympäristölainsäädännön monimutkaisuus. Parlamentti itse ei, ei tätä ole aikaisemmin näin sanonut, joten toivottavasti tässäkin voidaan tulkita tätä toisella tavalla. Sen lisäksi Jotkut tarkistukset, vaikkakin me arvostamme niiden tavoitteita, eivät ole realistisia. Sitten täällä puhutaan esimerkiksi eh, siitä, että kaksi kertaa vuodessa olisi tällainen vertaileva tut, tavallaan mittaus. Ei, se, se ei ole välttämättä mahdollista. Näitä tarkistuksia emme kannata, koska ne eivät ole toimeenpantavissa. Sitten tavoitteet 6 ja 9, ympäristölle haitalliset aineet. Olemme Gerbrandin kanssa samaa mieltä. Tässä pitää päästä eteenpäin. Pelkään, että jos me lähdemme nyt puhumaan siitä, että meidän pitää ensin identifioida ja määritellä nämä aineet, niin tämä tulee myöhästyttämään kaikkea, koska OECDllä on jo tähän hyvät määritelmät. Ja siksi ottaa ne käyttöön ja lähteä töihin. kansainvälisesti kansainvälisistä prioriteeteista esimerkiksi tarkistus 17. Me olemme juuri tehneet äh, Rio Plus seuranta-asiakirjan äh, tiedonannon, joten meidän, voisimme meidänkin omaamme äh, tätä ehdotustamme ajantasaista. Me pidämme hyvänä siitä, että pysyt pidettäisiin myös VTOn säännöissä, mutta emme ole ihan varmoja kuitenkaan, että kaikki nämä tarkistukset täyttävät tämän sitoumuksen. Kiitos. Kiitoksia. Ja meillä on tänään toinenkin esittelijä, asiantuntija, joka on kovasti tehnyt työtä tämän asian parissa talous- ja sosiaalikomiteassa Lutz Rypä. Toivotan hänet tervetulleeksi. Hän on todellinen asiantuntija TSKssa Euroopan unionin tasolle. Pyydän teitäkin vielä puhumaan kahden minuutin ajan, koska te, tehän teette TSKlle tästä asiasta vientintää. Paljon kiitoksia, herra Krootti, tästä tilaisuudesta. Me olemme jo TSKssa tänään käyneet täysistuntokeskustelun tästä asiasta. Näin ollen meidän mietintömme on kutakuinkin valmis ja muistetaan myös siitä, että ei ole mikään sattuma, että nyt vuos, vuoden olemme olleet ilman ympäristötoimintaohjelmaa, koska komissio on omassa Euroopan 2020 strategiassa ja seitsemässä ää, aloitteessa on jäänyt niin kuin ympäristöpolitiikassa vain paikalleen. Ja olen kysynyt, miten nyt arkkitehtoonisesti tämä ympäristön toimintaohjelma sijoittuu tähän kokonaisuuteen me pidämme sinänsä hyvänsä, hyvänä tätä toimintaohjelmaa, mutta meistä se on aika, ei ole kovinkaan kunnianhimoinen. Kunnianhimoisuutta on vähän ja konkretia löytyy vähän. Siksi meistä on aika outoa, että tässä on että puhutaan mietinnössä enemmän ympäristön tilasta eikä niinkään poliittista toiminnan tarpeesta. Ja siksi puheenjohtaja E, olisi hyvä, että Euroopan parlamentti saisi lisää konkretiaa tähän pakettiin. Täällä on puhuttu siitä, että suuri osa ongelmista, eli niin kuin ohjelmassa on sanottu, että suuri osa ongelmista johtuu siitä, että jäsenvaltiot e, epäonnistuvat täytäntöönpanossa. Sieltä puuttuu poliittista tahtoa ja siksi me kysymmekin, että antaako tämä seitsemäs toimintaohjelma nyt sitten vastauksia siihen, millä tavalla tässä voidaan luoda painetta jäsenmaiden suuntaan – koska tässähän on mielenkiintoinen yhteys finanssikriisiin. Ja siinä kun on kysymys resurssien liikakäytöstä, vaikkakin ohjeet on, niin sama koskee ekologiaa. Ja nyt finanssikriisin aikana meillä on selkeät kriteerit sellaisille mekanismeille, miten ikään kuin voidaan sanktioida. Ja tällaista tarvittaisiin myös eh, ympäristösektorille. Ja kaiken kaikkiaan katsomme, että ehkäpä voitaisiin kysyä täällä parlamentista, ovatko nämä, uud, ovatko nämä prioriteetit tärkeitä. Te sanoitte, herra Florence, meillä on ilmastopolitiikassa on suuria haasteita. Tämä näkyy aika vähän tässä myös. Kaupunki-ilmastosta pitäisi puhua. Mikä mi, painotuksesta on kysymys? Meillä on kriittisiä kohtia ja olemme tietenkin asti valmiita puhumaan esittelijän ja varjoesittelijän kanssa. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Ja sitten Irlanti puheenjohtajamaana on myös paikalla, niin kuin usein on asian laita täällä meidän valiokunnassamme. Me kaikki tiedämme, että tämä on yksi äh, Irlannin pääprioriteetti tämän puolen vuoden aikana. Annan nyt teillekin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and to the member of the... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ympäristövaliokunnan jäsenille mahdollisuudesta olla täällä. Tosiaankin tämä on Irlannin puheenjohtajakauden tärkeä kysymys ja prioriteettiasia ja olemme tyytyväisiä siihen, että parlamentti kiinnittää niin paljon huomiota siihen ja erinomaiseen yhteistyöhön Frankon ja hänen tiiminsä kanssa ja myös Lainenin ja hänen tiiminsä kanssa myös neuvostossa me olemme, meillä on tiukka ohjelma. Kahdeksan työryhmäkokousta on ollut viime koko, kuuka, kolmen kuukauden aikana järjestettynä ja vielä lisää ennen toukokuun loppua. Ja meillä on 52 eh, kahdenvälistä kokousta järjestetty jäsenvaltioiden kanssa ja tämä teksti on saatu aika pitkälle ja me olemme erityisesti eh, toiveikkaita saavamme tämän menestyksekkäästi päätöksen Irlannin kauden aikana. Envissä keskusteltiin tästä kuukausi sitten ja me olemme nyt kuulleet nämä teidän ajatukset huomiotuksen ja erityisesti huomion kiinnityksenne tähän täytäntöönpanoon ja rahoituskysymyksiin ja Irlanti on aika lailla ponnistellut unionin lainsäädännön täytäntöönpanossa viime vuosien aikana, mutta me olemme saaneet komissiota myönteistä palautetta tämän asiakirjan täytäntöönpanosta ja siksi monet ongelmat, jotka olivat vuonna 2010 esillä kymmenissä luvuissa, kymmen luvuissa, niin on, niitä oli vain viime vuonna enää 12 näitä rikkomuksia. Ja näin näin tällaiset mekanismit on Irlannissa saatu oikein hyvin käyttöön ja suosittelisin tällaisia järjestelmiä myös teillekin on tietysti kestävää kulutusta ja kestävää tuotamista vahvistettava tässä tekstissä, ja tämä on myös neuvoston mielipide. Me olemme käymässä läpi myös näitä prioriteetteja uudelleen läpi, niin kuin täälläkin jo viitattiin, jotta voitaisiin erityisesti ottaa huomioon myös kansainvälinen yhteistyö, varsinkin YK ympäristövaliokunnan ajatukset, ja myös usean jäsenvaltion kunnianhimoiset ajatukset maan käytöstä ja maaperän tilanteesta ovat keskiössä ja olemme olemme sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä juuri tästä näissä maaperäkysymyksissä siihen, mitä haluammekin ja vuos, olemme pyrkineet niihin jo vuosien ajan. No, esittelijän kannat suhteessa neuvoston kantaan. Haluaisin sanoa vaan sen tästä prosessista, että tämä asiakirja toivottavasti tulee mahdollisimman nopeasti. Me tiedämme, että tässä on olemassa tiettyä aikarajaongelmaa, mutta me pidämme kyllä hyvänä sitä, että komissio on ajatellut asiakirjan esittämistä ja tietty samassa formaatissa kuin aikaisemminkin, ja me tuemme tätä ajatusta, ja me myös tuemme aikarajaa ja myös mukauttamista näiden kahden toimielimen välillä, ja toivoisimme, että Irlannin puheenjohtajakauden aikana näiden kahden toimielimen välillä päästäisiin ensimmäisessä lukukerrassa yhteisymmärrykseen. Kiitos. Kiitoksia tästä hausumasta. Ja sitten vielä lopuksi esittelijä herra Franco. Niin, puheenjohtaja, ihan pari sanaa vain. Ei tässä tietenkään kukaan ole pyrkinyt heikentämään tätä tekstiä missään tapauksessa. Olen tietysti nyt seurannut innoissani täällä esitettyä keskustelua ja myös TSK on ehdotuksia ja myös mahdollisuuksia tuossa YMPssä. Ehkä me sitten täysistunnossa voimme ratkaista nämä ongelmat. No, puutuinkin tässä jo metsä kysymykseen minä, ja myös mereen. Minä tässä erityisesti kiinnittiin huomiota valtameriin ja meriin. No, nämä tekstit ovatkin kaikilla kielillä saatavina ja myös englanniksi sitten monet, alu, alkuperäinen on sitten tietysti ranskaksi, mutta maanantaista lähtien näitä on olemassa muillakin kielillä. Kiitokset kaikille kommenteista. Pyrimme varmasti parantamaan vielä tekstiä. Kiitos. Kiitoksia, herra Franco. Tarkistusten jättöaika on 25. maaliskuuta ja Envissä äänestämme, eikö käsittelemme 24. huhtikuuta äänestämme tarkistuksesta ja täysistuntoon tämä paketti menee todennäköisesti kesäkuussa. Kiitos kaikille kaikkia tästä keskustelusta. Ja nyt on vuorossa sitten seuraava esityslistan kohta. Ja tässä on kysymyksessä kyse kuluttajansuojelusta, ympäristösuojelusta ajon henkilöautojen kohdalla asettamalle hiilidioksididirektiiviin liittyvä tässä esittelijämään Thomas Ulmer, joka saa nyt viideksi minuutiksi puheenvuoron. Meillä on vielä tunti aikaa täsmällään. Täällä on jo monta puheenvuoropyyntöä ja ehkä pitää puheaikaakin rajoittaa. Mutta ensimmäiseksi nyt kuitenkin ehkä näitä yksityisiä keskusteluja voidaan jatkaa ulkona niin, että Ulmer saa kaikessa rauhassa esittää oman esittää esi- mietintönsä. Pira Ulmer, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös kollegoita tarkistuksista. Niitä on 200 yhteensä. Ja tässä äh, tulee esille useitakin keskeisiä kohtia, joista varmasti saadaan kestäviä kompromisseja, jolle saadaan, saadaan sitten laaja enemmistö taakse, jossa päästäisiin sitten haluttuihin tavoitteisiin. Ensinnäkin tämän pitkän aikavälin äh, tavoite on näkynyt, jossa on toivottavuuden 2014 ja 2017 välisenä aikana äh, on, tässä on 50 ja 80 gramman käytävä ikään kuin tavoitteena, joskin äh, on riittävästi näköalaa sen suhteen, että hiilidioksidiekvivalentti pitäisi määritellä ja jättää avoimeksi se, että mitä teknologista, mihin teknologiseen suuntaan auton rakentaminen, autoteollisuus on menossa. E, e, että meillä olisi vissi periaate käytössä, että, että me määrittelemme, määrittämme polttoaineiden yhteydessä myös sähkön ja muut vaihtoehtoiset polttoaineet, jotta sitten päästäisiin tavoitteeseen. Toinen kohta tässä yhteydessä liittyy näihin superbonuksiin, joka, josta, jossa olemme kahden ja neljän gramman välillä vuositasolla superbonuksista puhuttaessa, jolloin päästäisiin tällaiseen rajalliseen menettelyyn. Ja tämä olisi hyvin tärkeä tavoite minun mielestäni. Se on älytöntä, jos vuodesta 2020 jälkeen sitä ei voida käyttää, sitten voidaan tämä seikkailu lopettaa saman tien sitten laskettavuuden rajaaminen on sellainen, että, että ei jokainen henkilöauto, joka alkuperäiseen mandiin verrattuna vähentää päästöjään, ei ole kysymys, on kysymys vaan pikemminkin siitä, että tietyt maksimirajat pystytään alittamaan. Jos esimerkiksi 50 grammaa onnistuu tai 50 prosenttia otetaan mittariksi jos päästöt ovat 60 tai 70, 60 tai 70 tasolla, niin silloin tämä rajoitus koskee muitakin autoja. Tämä merkitsisi sitä, että silloin jos bonukset ovat 16, 16-20 välillä ja 20 ja 23 välillä oltaisiin, niin silloin, silloin tämä käyrä ikään kuin taittuu ja sitten ollaan vuoden 2016-2023 välillä. Ja tämä voisi olla jo aika kohtuullinen kannustin uusien autojen valmistamiseksi markkinoille ja myymiseksi markkinoille. Nyt helmikuussa, helmikuussa oltiin 10,5 prosenttia 10,5 prosentin taso oli aika huomattava määrä. Sitten kolmas asia, mikä on muistettava, on on tämä testisykli tai ajosykli, otetaan, on syytä ottaa käyttöön uusi sykli, joka on kuluttajansuojan kannalta ja myös vertailukelpoisuuden kannalta tietenkin selvästi parempi. Mielekkäin olisi, että meillä olisi yhtenäinen maailmanlaajuinen ajosykli tai testisykli, jossa voitaisiin verrata kaikkia ajoneuvoja ilman suurempia byrokraattisia esteitä Tämä olisi myös kuluttajien kannalta jokaisessa maassa tilanne, että samat arvot pätevät. Tämä on, tuntuu aika vaikealle, jos tämä testisykli sitten määrittelee, se voidaan ottaa milloin tahansa käyttöön sillä parametrille, että mikäli arvot sitten muuttuvat, niin sitten meidän, meidän täytyy luoda tällainen korjauskerroin, jotta sitten päästäisiin siihen vertailukelpoisuuteen, että päästään tähän 95 gramman hiilidioksiditavoitteeseen kilometrikohtaisesti. Sitten on kysymys myös ekoinnovaatioista. Ekoinnovaatioissa voitaisiin pyrkiä yksinkertaistettuun hyväksyntämenettelyyn, jossa voitaisiin käyttää tällaista aikakerrointa. Et tähän mennessähän on, meillä on ollut yksi ainoa ekoinnovaatio, joka on ollut yhden autovalmistajan käytössä, kaikki muut on hylätty, mutta tämä on johtanut byrokraattiseen vaivaan – aikaikkuna merkitsisi sitä, että kahden, kolmen kuukauden kuluessa komissio sitten joko hyväksyisi tai epäisi, eikä niin, että, että se kestäisi mielivaltaisen kauan, niin kuin nykyään on asianlaita. Seuraava kysymys on, jos on esitetty paljon tarkistuksia on tämä jalanjälki, joka USAssa on pohjana näille hiilidioksidipäästöille ja niiden hyväksyttävyydelle. Minusta tämä jalanjälki ei ole kovinkaan sovelias tässä ainakaan autosektorilla, ja koska jalanjälki kasvaa oikeastaan mielivaltaisesti. Tämä oli siis suhteellisen yksinkertaista hoitaa jos jos esimerkiksi ajoneuvoa laajennetaan ja pidennettäisiin pakkoputki, pakkoputkia, niin se vaikuttaisi myös vaikuttaisi myös päästöihin, mutta tällainen ajoneuvon suurentaminen merkitsisi muita infrastruktuuriongelmia. Siinä tarvittaisiin lisää parkkipaikkoja ja muuta. Mutta kuitenkin viime kädessä auto, auton energia tehtävä, auton moottorin energian tehtävä on siirtää kuitenkin autoa eteenpäin. Ja meidän tehtävämme on sitten huolehtia päästöjen vähentämistä, ja tämä on mahdollista. Se on nähty myös Yhdysvalloissa. Lopuksi vielä ilmoittaisin, että huhtikuus, huhtikuun huhtikuussa meillä on kaksi varjotapaamista, jolloin, jolloin me pyrimme löytämään yhteisiä kompromisseja. Paljon kiitoksia. Vielen Dank, Herr Ulmer. Dann kommen wir... Kiitoksia, herra Ulmer. Sitten on vuorossa varjoesittelijöiden puolue. Minä luen nimet. Billu, Chris Davis, Rebecca Harms, Martin Callanan, dann Sabine Wilz und Herr Rossi ebenfalls haben sich gemeldet. Niin ikään on puheenvuoropyyntöjä pyytänyt. Jo Lein und Anna Rosbach. Hab ich noch... Onko joku unohtunut listalta? Näin ollen. E- enää ei oteta puheenvuoropyyntöjä vastaan. Ai sielläkin vielä. Rospahin nimen puolesta Kälähän. Näin ollen puheenvuoropyyntöjä ei enää vastaan. Pyydän kollegoita sitten puhumaan lyhyesti ja ytimekkäästi, jotta kaksi minuuttia ei ylittyisi, koska muuten emme onnistu. Ensimmäinen. Grazie, presidente. Kiitän puheenjohtaja. Niin, tekstiin esitetyt tarkistukset pyrkivät tuohon 95 grammaan hiilidioksidia per kilometri vuoteen 2020 mennessä. Ja se on tuossa vuoden 2009 asetuksessa 443. Euroopan autoteollisuudelle annetaan monia vaihtoehtoja suunnitella tätä muutosta ja meidän täytyy miettiä myös tätä superbonusasiaa. Tässä tietysti on aika paljonkin eri, erimielisyyksiä. Olen pyrkinyt tekemään tähän tarkistuksia, jotta tuo 95 grammaa hiilidioksidia per kilometri voitaisiin saada, voisi saada tuekseen kannustimia tähän. vähän Ja tässä, tarkistuks, tässä tarkistuksissa tuo, tuetaan tiettyä ajoneuvojen myyntimäärästä laskettua prosenttia laskelmaperusteeksi. Tässä on kyse myös näistä kahden gramman muutoksista. On tehty tarkistuksia aika montakin. Sitten on puhuttu tietysti myös tuon 25 gramman tavoitteesta yhdeksän ja superbonusten käytöstä päällekkäin. No sitten näistä testeistä, tarkistuksista käy selkeästi ilmi se, että nämä testi tulokset täytyisi käydä uudelleen läpi, sillä niissä ei heijastella uusien ajoneuvojen uuden teknologian vaikutuksia. Eli kyse ei välttämättä ole oikeasta prosenttimäärästä ja todellisesta polttoaineiden kulutusmäärästä. Näissä tarkistuksissa on esitetty ehdotusta hyväksyttäväksi jo ennen vuotta 2014 kevyille ajoneuvoille erityisesti, jotta tätä noudatettaisiin sitten jo vuoden 2017 tammikuun alussa, alusta. Tähän jäsenvaltion, eh, komission täytyisi määritellä siirtymäkauden mm, lainsäädäntöä tosin. No sitten vielä lopuksi 2020 tavoitteista. Nykytek Nykyteknologiassa ei vielä tiedetä, milloin voitaisiin päästä tähän 95 grammaan, joten on ehkä vähän liian aikaista nyt määritellä näin tiukat tavoitteet. Ehkä pitäisi määritellä tällainen joku haarukka vähennyksille 50-95 grammaan, ja tämän haarukan sitten voisi komissio hyväksyä tarkan vaikutusten arvioinnin pohjalta. Ja tässä pitäisi myös ottaa uusien ajoneuvojen valmistajien näkemys tarkemmin huomioon. Kiitoksia. Sitten Chris Davis. Kiitos puheenjohtaja. On hyvä, että lainsäädäntöä uudistetaan ja teollisuusvaliokunnan kollegat meitä tässä myös tukivat. Ja kun me puhuimme 2008 lainsäädännöstä, niin siitä keskimäärin parannusta on tullut 15 prosenttia per polttoaineen kulutus eh, kilometriä kohden, mitä, uudet, mitä siis uusissa autoissa on, mikä on hyvä asia eh, kansalaiselle ja hyvä uutinen myös ympäristölle, koska se merkitsee myös 15 prosentin vähennystä CO2-päästöihin ja se on merkittävä. Tämän suuntauksen täytyy jatkoa. Me kuulimme eilen AMIAS-kokouksessa ähm, komponenttien valmistajilta, että kaksi kolmesosaa kaikista innovaatioista ohjaa parlamentin äh, asetukset, komission asetukset. Eli innovaatiota vie eteenpäin tässä tapauksessa nämä vaatimukset, joita me asetamme teollisuudelle, eikä meidän tule tätä pelätä. Autoteollisuus äh, elää nyt äh, hankalia aikoja, liikaa kapasiteettia ja vähemmän kysyntää. Jollain tavalla tämä on ratkaistava, mutta mikäli autoteollisuus ei olisi toiminut näin innovatiivisesti aikaisempina vuosina, niin tilanne olisi nyt vielä huonompi kuin nyt. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun talouden elpyminen tapahtuu. Ja tämä, minä haluan tämän 95 gramman tavoitteen ja haluaisin myös tukea tätä superbonusta niin, että saataisiin hyvin matala hiilidioksidipäästöisiä autoja. Haluaisin 2020 tavoitteen pitkäaikavärin eh, tavoitteen vai tällaisen indikatiivisen tavoitteen. Haluaisin myös, että näitä testisyklejä tiukennetaan, koska tällä hetkellä ne mahdollistavat huijaamisen ja se ei ole hyväksyttävää, kun kuluttajia huole- huijataan. Eko-innovaatio on ihan hyvä. Minä olin aluksi hyvin kriittinen sitä vastaan. Minä ajattelin, että se on tällainen helppo nakki, mutta itse asiassa ei. Tätä on tulkittu jopa melkein liiankin tiukasti, joten ehkä tässä pitäisi olla hieman joustavuutta. Ja sitten vielä tästä hiilijalanjäljestä. Aikaisemmassa lainsäädännössä me olemme tehneet ehdotuksen, että ihmiset voivat eh, joko valita jalanjälki- tai massavaihtoehdon. Eh, Mutta itse asiassa esimerkiksi amerikkalaiset, jos ne haluavat eh, neuvotella Euroopan kanssa talousasioista, taloussopimusta, niin he haluaisivat, että tämä jalanjälki on mukana. Kuulin Ulmerilta, että hän on valmis neuvottelemaan kompromissitarkistuksista. Tulemme tekemään hänen kanssaan työtä innokkaasti. Thank you very much. Kiitoksia, Chris. Rebecca Harms. Niin, kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, tästä tämä on tämän toistuva, uusiutuva aihe, eli hiilidioksidipäästöjen säänteleminen henkilöautoissa, siitä on puhuttu vuositolkulla. Oman ryhmäni nimissä olemme kannattaneet vuoden 2000, olen tehnyt tarkistuksen vuoden 2020 hiilidioksidipäästön vähentämisen, vähentämistavoitteen. Tähän liittyy komission vaikutusarviointiraportti, joka osoittaa, että 25 gramman tavoite kilo, kilometriä kohta, se puree ja, ja tällaiset nousevat kustannukset ovat kompensoituvissa polttoainesäästöillä. Tiedän, että tässä olen vähemmistötilanteessa tämän, tämän asian osalta, mutta vaik- komission vaikutusarviointi on sellainen, että se pitäisi ottaa huomioon tässä keskustelussa. 95 grammaa per kilometri on ilmeisestikin juuri kuluttajansuojan kannalta sellainen, että ei ole se optimaalinen, se voisi olla parempikin. Ja vuonna 2020, vuoden 2025 siinä me vasta asetamme, teimme tarkistuksena ja kunnianhimoinen tavoite on 60 grammaa per kilometri. Ja luulen, että kunnianhimoisemmilla tavoitteilla voidaan saada enemmän innovaatioita liikkeelle myös autoteollisuudessa – ja näin tällä tavalla myös, myös kilpailukyky Euroopan autoteollisuudessa keskipitkällä aikavälillä taat, rakentuisi toisella tavalla kuin, kuin jos se tehtäisiin epäröiden ja hitaasti. Niin kuin, kun. Ja sitten näistä superbonuksista. Minun mielestäni me emme tarvitse superbonuksia – Äh, ihan periaatteellisella tasollahan myös vuoden 2020 jälkeenkin automarkkinat ovat sellaisia, että siellä ovat, on kuitenkin perinteisiä autoja valtaosaltaan. Siksi tarvitsemme myös kunnianhimoista tavoitteiden toteuttamista. Ja ei, eikä saada, meidän täytyy tukkia porsaan reijät superbonukset ovat aina sen mukaan, miten niitä käytetään, merkitsisivät huomattavaa vesittämistä näiden tavoitteiden osalta. On aika kiinnostavaa, kun me varjoesittelijöiden kesken sitten käsittelemme näitä tarkistuksia, niin eräät tarkistuksethan ovat todellakin sellaisia, johtaisivat siihen, että perinteisten käyttöjärjestelmien osalta 80 prosenttia alle keskiarvo voidaan säästää. Se on minusta se on aivan liian paljon. Ja lopuksi testisykli, se on hyvä, hyvä testisykli on olemassa, se voidaan ottaa käyttöön. Aha, muutkin ovat puhuneet pitempään. Anteeksi vain, testisykli voidaan ottaa käyttöön. Euroopan unioni on erityisesti kuluttajan suojan kannalta niin kuin puheiden tasolla – vaan oikeastaan eksyttää kuluttajia. Kiitoksia tästä. Seuraavaksi Anna Rosva, Mari Kälänenin puolesta. I'll try to do my best in English. Kiitos, pyrin nyt puhumaan englanniksi. Niin, tässä minun ryhmäni on pitkälti samaa mieltä. Ja tästä 130 grammasta hiilidioksidia per kilometri 2020 mennessä ja sitten 2015 mennessä ja 2029 grammaa. Teollisuus pitää tätä suhteelliseen toteutettavana yleisesti ottaen. Ryhmämme on sitä mieltä, että täytyisi kaksinkertaistaa komission poikkeus hiilidioksidipäästeistä ja vaatia myös näitä superbonuksia pienille tuottajille. Me olemme myös sitä mieltä, mieltä, että täytyy hylätä ne tarkistukset, jotka mm, heikentävät komission puolelta vuonna 2000, vuoden 2020 jälkeisen ajan ajoneuvojen käyttöä. Jotkut tarkistukset ovat muuttaneet näitä parametreja mielestäni nämä ovat, kuuluvat keskusteluun vuoden 2020 mennessä jälkeiseen aikaan. Ja sitten näistä testeistä tarkistuksia on tehty niihinkin ja havaitsemme, että tällainen One Light Duty Test Procedure voisi toimia. Ja nyt valmistajien päätavoite olisi tiukemmat säännöt vähän myönteisemmässä taloudellisessa ympäristössä ja myös täytyy muistaa, että tämä uusi menettelytapa saattaa estää kuitenkin tavoitteen täyttämisen vuoteen 2020 mennessä. Kiitoksia. Seuraavaksi Hans Florence. Kiitän Thomas Ulmeria ja olen iloinen siitä, että hän on, on halukas kompromisseihin – koska se helpottaa näiden grammojen liivuttelua edes taas. Ja nyt niin se, mitä komissio viime vuosina on esittänyt tiukempia sääntöjä teollisuudelle, ITS sun muut. Ja sitten kun nähdään, miten heikosti tämä autodirektiivi on, autoteollisuusdirektiivi on, niin voidaan kysyä, mitä kriteereitä komissio käyttää. Että on kysynyt komission, komission ympäristöpääosastolta kerran laitoin sen selkä seinää vasten ja kysynyt, että kun ajatellaan, että teollisuus äh, joutuu alentamaan 1,7 prosenttia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, ja mitä taas autoteollisuus joutuu, tai, niin siinä on suuri aukko, ja siksi komission olisi pitänyt olla kunnianhimoisempi toiminnassa. Pahoittelen sitä suuresti. Hyvä esimerkki on kysymys testisyklistä. Parahin komissio. No ketä te oikein odotatte? Haluatteko te luopua toiminnastanne Euroopassa ja, ja jatkaa odottaa maailmanlaajuista sykliä? No sitä voi odottaa vaikka kuinka pitkään. Me teemme hyviä ehdotuksia mahdollisimman nopeasti huomenna tai ylihuomenna te, te, tehän ho, ho, olette, teillähän on aloiteoikeus ja kyllä pitäisi vaatia vähän enemmän teollisuudesta. Ei niitä taatte vannussa pitää tai pumpulissa pitää me voisimme te saada paljon enemmän rehellisyyttä, ja siinä kollega Harms on oikeassa. Mehän eksytämme ihmisiä näillä luvuilla ja huiputamme niitä. Meidän täytyy lopettaa sitä. Totta kai realistit täytyy olla, ja täytyy olla mahdollista, olla myös valmis siihen, mitä Tolmas Ulme sanoi, että, että otetaan käyttöön kriteeri, että sitä voidaan myös verrata. Mutta parahin komissio, teidän täytyy todellakin tehdä vähän enemmän töitä eikä välttämättä näiden grammojen tasolla, vaan innovaatioiden tasolla. Me tehän kirjoitetta jatkuvasti, että innovaatioita tarvitaan, mutta teillä ei ole mitään innovaatiokriteereitä. Kiitoksia. Karl-Heinz Florens sitten. Kunne Pasch. Merci. Euh, Kiitokset äh, puheenjohtaja. Kiitokset äh, esittelijälle keskustelusta ja tarkistuksen löytömahdollisuuksista, niin tahtoisin vaatia pitkän aikavälin avoimuutta autoteollisuuden suuntaan. Me olemme pyrkineet yhtenäistämään ympäristötavoitteet ja intressit ja kuluttajien intressit, samoin kuin autoteollisuuden intressit. On oikein tärkeää nyt miettiä myös 2020 ajan jälkeisiä tavoitteita ja luoda kunnianhimoiset tavoitteet, ja minä olen tehnyt tähän tällaisen 60 gramman muutostarkistuksen. Ja olen sitä mieltä, että nämä superbonukset ovat huomattava haittatekijä, koska se vähentää hiilidioksidipäästöjen vähennysmahdollisuuksia. Ja sitten testijärjestelmästä. Tosiaankin täytyy käydä nyt uudelleen läpi testausmahdollisuuksia mitä pikimmin, koska nykyjärjestelmä ei millään tavoin heijastele nykytodellisuutta, eikä auta kuluttajia valitsemaan ajoneuvoja, jotka vastaavat eh, heille luvattuihin ja tai ehdotettuihin erityisvaatimuksiin. Yleisesti olen sitä mieltä, että tuo kunnianhimoinen ehdotus auttaisi meitä pääsemään polttoaineiden vähentämiseen. Kuulin jo, mitä Chris sanoi tästä asiasta. Ja sitten jos ajattelen tätä kevyiden ajoneuvojen kehittämistä hiilidioksidittomampaan suuntaan, erityisesti vaatii riittäviä kokeita tällaista ajoneuvon painon näkökulmasta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Jolainen. Kiitos esittelijälle. Tässä käy nyt eh, toivon mukaan löydetään sellaiset linjaukset, että saamme suuren enemmistön niiden taakse täällä valiokunnassa ja myöhemmin täysistunnossa. 95 gramman tavoite vuoteen 2020, se pitäisi lyödä lukkoon, mutta jos 95 grammaa saavutetaan, niin eh, sitten tarvitaan vielä kuitenkin muutakin uudistamista. Pitkän aikavälin tavoite on tärkeä, sitä monet ovat täällä painottaneet, sitähän Mario Pirillokin ehdotti, että olisi, eh, tällainen, olisi vaihtoehtoja, koska ei tiedetä vielä, mikä teknologia lyö lävitse. Ja vaikutusten arviointi voisi olla se kompromissi. Superbonukset, niin tarvitsemmeko niitä vai ei? Periaatteessa sanoisin, että niitä ei tarvita, mutta jos ne otetaan käyttöön, niin ne, ne pitäisi kuitenkin rajoittaa. Monet ovat täällä sanoneet, että korkeintaan kaksi grammaa. Toisaalta teollisuus tarvitsee kannustimia niin, että he toisivat markkinoille uusia autoja. Ja jos tämä sitten tehtäisiin näiden superbonusten kautta, niin sitten me ehkä saamme sen auton myös kaduille, joka aina nähdään noissa, noilla automessuilla. Mutta siis kuitenkin rajallisena haluaisin tämän välineen. Testi. Sykli olisi erittäin tärkeä. Ja sitten täällä puhuttiin tästä jalanjäljestä, varsinkin sähköautoissa tai vetyaitoissa. Eh, esimerkiksi me tarvitsisimme uudenlaisen laskujärjestelmän, mitä esimerkiksi tällainen sähköauto, mitä päästöjä se tekee. Jalanjälki tai elinsykli, arviointi ja käytetäänkö sitten metallia vai alumiinia Alumiini on huonompaa ja hiili on ehkäpä vielä huonompi, vaikkakin se näyttää hyvältä. Eli me tarvitsemme uudet arviointimenetelmät. Kiitoksia Jolainen. Näin ollen tämä on päästänyt päätökseen. Testisyklin osalta siinä on toiminnan tarvetta. Se va, kyllä tällainen käyttämä, siis 5 litraa per 100 kilometriä ja <clears throat> vaikka ei se tempomatilla, Alankomaissa ja Belgiassa, jossa on 120-130 nopeusrajoitus, niin tämä ajoneuvo, aika uusi ajoneuvo, ei pääse alle 6,5 litran alle. Siinä voidaan tehdä mitä lystää. Siinä on kuitenkin 30 prosentin kulutuksen nousu. Ja nämä arviot siitä, että se vaikuttaa hintaan. Meidän täytyy toimia, että tämä testisykli saadaan uudistettua ja vastaamaan todellisia olosuhteita. Sanonpa näin, että se on kuluttajan huiputtamista tämä nykyinen. Kuluttajan huiputtamista. Siinä missä tarvitsemme testisyklin, joka sitten vastaa, äh, on, on niin reaalien äh, todellisuuden mukaista. Onko sitten maailmanlaajuinen, niin se jää nähtäväksi. Jää nähtäväksi. Yksi asia on jäänyt vielä auki, nimittäin jos puhutaan ympäristöohjelmasta ja sitten myös autoteollisuus, niin sitten me tarvitsemme myös kunnollista verolainsäädäntöä Euroopan unionissa. Jos meillä on yhdessä maassa sähköauto ja se saa etuja jossakin ja parin kilometrin päässä on ihan toinenlainen tilanne verotuksellisesti, tämähän ei toimi. Siksi tämä on jäänyt liian vähälle huomiolle ja tässä komission pitäisi pyrkiä harmonoimaan, harmonisoimaan ajoneuvojen verotusta Euroopassa niin, että tämä, tämä olisi ehkä parasta ohjelma, mitä voisimme toivoa, että meillä olisi kunnolliset yhteiset yleiset ehdot. Tässähän ihmiset reagoivat kuitenkin eniten siinä mielessä, että olisi varmasti pohtimisen väärin. Mitä superponuksiin tulee, niin kuin nykyisessä lainsäädännössä meillähän superbonukset olivat. Minä puolustin vahvasti superbonuksia, koska ajattelin, että me saisimme mahdollisimman nopeasti vaihtoehtoisia käyttöjärjestelmiä maanteille, että koska silloin ne kuvataan teknologisesti, teknologisesti neutraalisti, mutta emme ole päässeet tässä eteenpäin. Siinä mielessä tälle superbonuksille on esitetty myös kattoa, ja niin, että se ei karkaa käsistä jotta porsareikiä ei synny, vaan että tietenkin pitää palkita ne, jotka aloittavat varhain, mutta eihän kyllä kuitenkin 95 gramman tavoite on aika kiistaton ja sitä ei saa heikentää myöskään superbonuksilla. Siinä mielessä minä olin jännittynyt, herra Ulmerilla on, on, on ojentanut kätensä kompromissityötä varten. Eilen äänestettiin teollisuusvaliokunnassa myös ympäristövaliokunnan hengen mukaisesti. Se oli aika hyvä, varsin hyvä neuvottelutulos ja menee oikeaan suuntaan. Minulla on tässä yksi puheenvuoropyyntö, miten Merkis. Ja jos jotkut munkin haluaa vielä puhua, aikaa vielä on. No kuitenkin vielä Merkis puhuu. Kiitos. Me äänestimme eilen teollisuusvaliokunnassa ja oletan, että Envi-valiokunta on hieman konkreettisempi kuin ITRE ja että otettaisiin uusia muitakin aiheita, esimerkiksi testimenetelmät, se, että nämä nykyiset testimenetelmät eivät ole hyviä, joustavuus on liian suurta, komissiokin tämän myönsi. Jos katsotte, mitä tästä testimenettelystä sanotaan täällä tämä on aivan, aivan liian laajaa. Tässä on kysymys myös siitä, kuka valvoo jäsenvaltioissa näitä testimenetelmiä ja että niitä hoidetaan oikealla tavalla. Tämä on todella suuri asia. Tämä asia on hoidettava, siis testimenetelmä. Sitten superbonukset. Joskus on niin, että täytyy tehdä hieman enemmänkin. Me olemme nähneet, että superbonukset eivät välttämättä toimi, mutta minä olen tehnyt toisen ehdotuksen, joka liittyisi tavallaan äh, tällaiseen äh, vähän vastaavanlaiseen vastaavanlaisen järjestelmään, mutta siinä tavallaan äh, saisi tavallaan kannustimen sen mukaan, kuinka edistyksellinen markkinoilla on. Ja minun mielestäni tämä minun järjestelmäni olisi parempi kuin tämä superbonusjärjestelmä, koska superbonusjärjestelmä on tavallaan liian jäykkä. Ja tällä hetkellä äh, ihmiset, äh, ihmiset äh, ovat lähteneet osoittamaan mieltä autoteollisuuden eh, huonon tilanteen vuoksi. Bitte. Komissio, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chairman, and thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle tästä tekstistä. Varmaankin voin puhua oikein lyhyesti. Tässä käytiin keskustelua pitkän aikavälin tavoitteista ja uskoisin, että nyt on syytä huomauttaa, että meillä on nuo edust, edut tuosta 95 gram, 95 gramman tavoitteesta. Se auttaa teollisuutta suunnittelemaan innovointiaan oikeaan suuntaan tuon tavoitteen saavuttamiseksi. Ja tämä osoittaa pitkän aikavälin tavoitteiden merkitystä ja myös varmuutta eh, teollisuudelle niin, että se pystyy toteuttamaan muutokset eh, järkevässä ajassa. Ja näin tässä tuo eh, prosenttimuutos ei olisi liian suuri vuosittain hiilidioksidipäätöissä. Sitten superbonuksista komissio on välittänyt epävirallisen asiakirjan, jossa pohditaan juuri eri mahdollisuuksia superbonuksille. Me olemme sitä mieltä, että tämä pankkijärjestelmä olisi aika huono ajatus ja superbonusjärjestelmään pitäisi kannustaa vähän hiilidioksidisiin ajoneuvoihin tiukin kynnyksin ja siinä pitäisi olla myös hyvin ta- tarkat sitoumukset ja velvoitteet valvoa näiden tavoitteiden ja vähennysten täyttymistä, jotta näitä superbonuksia voitaisiin myöntää. Tuo komission epävirallinen asiakirja käsittääkseni on oikein selkeä asiassa. Ja sitten jos mietin tätä testimenettelyä, niin me olemme myös siitä välittäneet epävirallisen asiakirjan komissiosta ja siinä komissio esittää, että täytyisi parantaa testimenettelyä ja tuota, maailmanlaajuista Light Duty Test Procedure myöskin pitäisi testata. Ja se, siinä tuo 2014 aikaraja voitaisiin ehkä siirtää vuoteen 2017. Mielestäni ei tulisi siirtää tätä kuitenkaan vielä pidempään, koska se välittää tietoa paremmin kuluttajille ja on myös tehokkaampi ja selkeämpi testausjärjestelmä ja mielestäni tässä esitetyistä kommentoista myös kävi ilmi, että tämä testausjärjestelmä on oikein olennainen teidänkin mielestänne. Ja sitten vielä muutama asia näistä innovaatioista. Tähän on neljä eri applikaatiota olemassa. Yksi on hyväksytty ja nämä kolme ovat vielä keskustelujen kohteena. Ja mielestäni tämä menettelytapa toimii oikein hyvin, mutta nämä konsultaatiot ja keskustelut mm, valmistelijoiden puolelta ja kehittelijöiden puolelta puolelta kyllä varmasti kaipaavat vielä vahvistusta, mutta tämä prosessi on kuitenkin etenemässä ja innovaatioita sitä kautta tuetaan. Sitten muutama muu kommentti vielä tähän elinkaariarviointiin ja säännösnäkemykseen vetyajoneuvoissa ja sähköajoneuvoissa. Meillä on useita tutkimuksia juuri käynnissä tai ala alkaamassa, jossa tutkailemme juuri tätä tärkeää kysymystä pitkän aikavälin näkemyksestä. Osa tulee julkaistuksi aivan pikaisesti puolin ja sitten vähintään kun nämä tutkimukset saadaan lopullisiin vaiheeseen. Nämä ovat hyvin tärkeitä tutkimuksia varsinkin pitkän aikavälin tavoitteiden näkökulmasta. Kiitos. Thanks. Und... Kiitoksia. Ja lopuksi tekee esittelijäkin yhteenvedon näistä kollegojen ajatuksista. Herra Ulven, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin tähän testimenettelyihin olisi hyvä, jos komissio tekisi sellaisin, että tämä ehdotukset olisivat maailmanlaajuisesti käyttökelpoisia. Se olisi käytännöllisyyssyistä hyvä autonvalmistajien kanssa, että niin, että sitä voitaisiin käyttää eri mantereilla eikä ja mailla Kuluttajan suojelu on myös se on hieno periaate, että testimenetelmien täytyy olla rehellisiä. On kysymys siitä, että haluaako teollisuus huiputtaa vai ei. Kyllähän se teollisuus käyttää lainsäätäjän sallimia porsareikiä, ja ne täytyy, porsareikiä täytyy sulkea. Valitettavasti Florence katosi 130 mm, vähentäminen 195 viidessä vuodessa on enemmän kuin 1,7 prosenttia vuodessa. Se on aika yksinkertainen laskenta. Mitä varjoesittelijät ovat sanoneet, että, että nämä rajalliset superbonukset voitaisiin tästä löytää yhteinen linja vuonna 2025 asti. Me haluamme kunnianhimoisemman tavoitteen tälle maapallolle. Me haluamme kuitenkin tähän käytävän ja me tarvitsemme vaikutusarviointia niin, että me yhdessä voimme määritellä, että voiko vain hiilidioksidia mitata vai tarvitsemme muita, muitakin parametreja. Meidän pitäisi seura- odottaa seuraavaa arviointia, elinkaariarviointia. Se merkitsee tällä hetkellä sitä, että 20-30 prosenttia koko hiilidioksidimäärästä sitten käytetään tässä autoteollisuudessa ja loppu sitten tulee itse käytöstä. Tämä hiilidioksidi on kuitenkin yksi tärkeimpiä kriteerejä ja pitäisi tätä laajentaa sitten kaikkiin ilmaston kannalta vahingollisiin kaasuihin. Mutta tässä oikeastaan tämä räjäyttäisi nämä raamit. Monet asiat ovat selkeitä, tavoitetta ei muuteta. Eh, superbonuksia ja, ja ekoinnovaatioita, niitä voidaan käyttää rajallisesti, niin voidaan yksinkertaista ja odotankin jännityksellä seuraavia keskusteluja. Kiitoksia esittelijälle. Olemme näin ollen päässeet tämän rupeamaan päätökseen. Ja tämä sitten jatkuu 24. 25. huhtikuuta ympäristövalikunnassa sitten äänestys on näistä tärkeistä osioista. Tässä tehdään teollisuuspolitiikkaa, mutta myös ympäristöpolitiikkaa. Ja jossakin vaiheessa täytyy saada niin se on tasapaino, älykäs tasapaino. Meidän pitää pystyä lähettämään järkeviä ja hyviä viestejä, kun tässä on kuitenkin kysymys aika monesta työpaikasta Euroopan unionissa. Sekin kuuluu tähän keskusteluun, mutta myös kuluttajansuojelu, kuluttajansuojelu on tärkeä asia ja ilmasto ja ilmastonsuojelu ja myös Euroopan unionin uskottavuus koko tässä ilmasto- ja energiapolitiikassa. Kollegat puhuivat tästä sähköautoista, että, että, että siis tässä on tota, tästähän tulee tällä miksi ja sähkö, jäsenvaltioissa, jos meillä on sähköauto, on tietenkin kiva olla sähköauto, mutta sitten, sitten on, se on, jos on sataprosenttisesti hiilellä tuotettua sähköä, niin, niin silloin, jolla akut ladataan, niin silloin on edelleenkin hiilidioksidipäästötilanteessa, joka sen tavoitteen osalta, joka tässä on otettu esille vuoden 2025 asti, niin olemme aika lähellä tätä samaa tilannetta. Silloin me tarkastella koko ketjua, ei pelkästään pakoputkea, vaan myös tätä sähkön tuotantoa ja selvittää, millä, miten energiavaltaisesti näitä ajoneuvoja tu- valmistetaan, mitkä valmistajat ottavat uusia käy- keinoja käyttöön ja tehokkaita käyttöön ja, ja miten tehtaita nykyaikaistetaan. Nämä kaikki kuuluvat tähän kokonaisuuteen. Sit, ja se pitää ottaa huomioon myös uudessa lainsäädännössä silloin, kun valmistetaan näitä uusia autoja. No sitten ilmeisesti kesäkuussa täysistunnossa äänestetään. Näin ollen olemme tämän esitysistan kohdan loppuun päässeet. Vielä yksi asia. Meillä on ei omaa, siis oma, omaa syyttämme kun uusi paavi on nimetty, meillä on vasta tänään avoin konferenssi, avoin puheenjohtajakokous, tämä tarkoittaa kello 15 ja 15.45 välisenä aikana on ympäristövaliokunnan kokous keskeytetään täksi ja siksi ajaksi, jotta kaikki ne, jotka haluavat osallistua puheenjohtajakokoukseen, niin ainakin pääsevät ensimmäiselle puoliajalle sinne mukaan. Mutta meillä on tärkeitä äh, mietintöjä, kuten esimerkiksi äh, kollega Wilmotin kanssa aloitamme 15.45 täällä äänestyksillä. Äänestykset ei kestä, eivät kestä kovinkaan kauan, mutta sitten heti sen jälkeen jatketaan kollega Glenis Wilmotin mietinnöllä. Ja tänään meillä on vieraskin, herra Tajani äh, puhumme auto, auto, autoista ja voidaan kysyä, että mitä kuminaa käytetään seuraavassa äh, uusissa autoissa. Tästä tämä tulee olemaan iltapäivän sitten huippukohta ja voidaan esittää kysymyksiä ja saada vastauksia silloin. Ja toivotaan, että vastauksessa saadaan sitten kunnolliset kysymykset ja hyvät vastaukset. Ja tietenkin kaikki ovat tervetulleita tähän keskusteluun. Sitten kello 18.30, 19.15, välisen aikana 45 minuuttia meillä on sitten siihen tähän mietintöön, Bartolotsin mietintöön. Et toivottavasti kaikki kollegat ja avustajat sitten <clears throat> huolehtivat siitä, että tämä aikataulu toteutuu. Toivotan kaikille mukavaa lounastaukoa. Näemme 15.45 täällä paikan päällä. Vielen Dank.